Good afternoon, ladies. Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Pyydän nyt, että istuudutte paikoillenne. I open the meeting of the committee. Avaan nyt alue kehitysvaliokunnan kokouksen. Ja heti alkajaisiksi meidän on hyväksyä estyslista. Ehdottaisin pientä muutosta estyslistaan sen jälkeen, kun esitystä luonnossa julkaistiin, komissio toimitti parlamentille tiedon delegoidusta säännöksestä. Etukäteisvaroitus tästä jo teille annettiinkin, koska se jaettiin teille luonnoksen muodossa joulukuussa 2014 ja lopullisessa muodossaan 29. päivä huhtikuuta. Kyse on puhtaasti teknisestä asiasta, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden osalta. Parlamentti täytyy hyväksyä tai esittää vastalauseensa kesäkuussa täysistunnossa. Komissio tulee ly- lyhyesti esittelemään tämän delegoidun säännöksen viimeisenä asiana huomisaamun esityslistalla. Tämän jälkeen asetan aikarajan, joka on 11. toukokuuta. Siihen mennessä täytyy esittää vastalauseita tai pyytää jatkoaikaa tilkoidun säännöksen käsittelyä varten. Mikäli hyväksytte tämän esityslistan muutoksen, eli yhden kohdan lisäämisen huomisaamun esityslistalle, mukaan luettuna lyhyttä komission esitysasiasta, voimmeko näillä muutoksilla, tai tällä muutoksella hyväksyä esityslistan? Van Nistelrooy, olkaa hyvä. Thank you very much. In fact, I, Kiitoksia. Olettiin, että komissaari tulisi vastaamaan toiseen kysymysosioomme mahdollisimman nopeasti. Oletin hänen olevan täällä nyt sitten tänä t- toukokuussa. Mitenkäs tämä oikein menee? Ja jos hän tulee, niin onko hänellä sitten riittävästi aikaa vastata kysymyksiimme? Viimeksi hänen täytyy lähteä. Eivätkä jäsenet saaneet vastauksia. Miten sitten on järjestetty se, että meillä on riittävästi aikaa, kun hän tulee? Kiitos tästä kysymyksestä. Koordinaattorien kokouksessa ilmoitan teille asiasta, koska meidän täytyy tehdä päätös siitä, käydäänkö keskustelua komissaarin kanssa, mutta valikunnan jäsenille voin todeta, että komissaari Kretun kanssa jo keskusteltiin ja hän tulee kokouksemme kesäkuussa. Siis kesäkuussa. Tämä on ihan varmaa. Tämä on näin suunniteltu ja kesäkuun hän on mukana. Mitä ajoitukseen tulee ajan ajankäyttöön? Me pyrimme kyllä hoitamaan tämän mahdollisuuksien mukaan niin, että hänellä on mahdollisuus vastata teidän kysymyksiinne. Kysymyksiä on jäljellä erisestä kokouksesta ja tällä välin on virinyt uusiakin kysymyksiä uusista aiheista, jotka täytyy ottaa käsittelyyn, joten komissaari tulee vielä paikalle kesäkuussa. So can we adapt... Voimmeko nyt hyväksyä esityslistan? Sopiiko tämä? Hyvä, kiitos siitä. Nyt jatkamme sitten. Menemme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Pöytäkirjan hyväksyminen. Pöytäkirjan luonnoskokouksesta, joka järjestettiin 26. päivä maaliskuuta, on teille toimitettu. 26. maaliskuuta, eikö niin? vai oliko se huhtikuussa se kokous? Huhtikuun kokous perutettiinkin, unohdin, joten kyse on pöytäkirjasta 26. päivältä maaliskuuta. Pöytäkirjat on teille toimitettu. Ehdottaisin, että tavanomaiseen tapaan, eli kukaan ei sitä vastalausetta kokouksen aikana, pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Nämä ovat kaksi ilmoitusasiaa muistutukseksi. Huomispäivänä järjestetään kello kymmeneltä muutakin äänestyksiä aamukymmeneltä. Pyydän, että tulette ajoissa paikalle tänne kokoussaliin ja katsokaa, että teillä on äänestyskortit mukananne, koska uskon, että nimenhuutoäänestyksiä tarvitaan huomenna. Toinen ilmoitusasia Huomenna varttiamaille kaksi. Meillä on ensimmäinen kokous, työryhmän kokous. Siellä saadaan TG-region edustajilta tietoa asiasta, jota työryhmä käsittelee. Mitä? Eikö tämä nyt ollut ihan selvää? Igual puedo estar confundido, presidenta, que el 25 de... Puheenjohtaja. Eh, veinticinco, dijo. No? päivä on siis lomaa. At 1.40. Kello on värkkevelle kaksi. Huomenna meillä on kokous. Työryhmämme kokous viides päivä siis täällä tässä samassa paikassa. Ei, kun toisessa kokoussalissa, korjaa puheenjohtaja. Tässä olet minun ilmoitusasiani. Go to the next point, the first... Sitten seuraava kohta, varsinainen ensimmäinen asiakohta. Kyse on komission mietintöluonnos, joka koskee artikla 23 soveltamista yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa. Artikla 23 asetuksessa määrittelee menetelmät, joilla rakenne- ja investointirahastot hoidetaan niin, että niiden kohdalla noudatetaan muotoilonta varanhoitoa. Komissio hyväksyi tiedonannon ensimmäisestä osasta artiklaa 1.8. kahdeksaan alakohdatta olivat tiedonannon kohteena. Niiden suhteen komissio voi pyytää, että jäsenvaltiot uudelleen ohjelmoivat osan rahoitustaan Maaliskuussa esittelemme herra Blanco Lopez esitti alustavat ajatuksensa ja nyt hän on laatinut mietintöluonnoksen. Ehdottaisin, että aikaraja tarkistuksia varten tämän mietinnön osalta olisi kello 12 tiistaina 19. päivä maaliskuuta. Voin korjaa 19. päivä toukokuuta. 19th of May. Eli 19. toukokuuta kello 12 tarkistusten takaraja. Ja sitten äänestämme tästä mietinnöstä heinäkuussa. Esittelijä herra Lopes on paikalla. Paikalla ovat myöskin varjoesittelijät. Herra Suage puolestaan edustaa alueiden komitea. Hän on siellä varapuheenjohtajan ominaisuudessa. Niin ikään hän tulee esittelemään alueiden komitean lausunnon sitten, kun valiokunnan jäsenet ovat puhuneet. Herra Lopes, olkaa hyvä. Muchas gracias, eh, presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Uskon, että eh, edustanut tähän enemmistö, jos sanon, että tämä valiokunta, regivaliokunta, sen täytyy pyrkiä siihen, että tasapainonsa demokraattisella tavalla sovelletaan eh, makrotalouden ehdollisuuden periaatetta yleisasetuksessa, sen artikla 23, mikä tulee eurooppalaisiin rahastoihin. Ja tämä juuri on tarkoituksena tässä mietinnössäkin, jota tänään esittelen tätä tarkoitusta varten keskeisenä ole, osana tekstiä on tässä mukana Euroopan parlamentin osallistuminen koko ohjelmaprosessiin tai varojen maksun keskeyttämisen artiklan 23 mukaisesti tarvittavissa tarvittaessa. Minun mielestäni Euroopan parlamentin osallistuminen näiden rahojen, rahastojen suunnitteluun on pää takkuu demokraattisesta toteutuksesta ja siitä, että toimitaan avoimella, tasapainossa, joustavalla tavalla, täytetään makrotalouden edullisuusvälineitä hyväksi pitää toimia tai monitasoisen hallinnon periaatteiden mukaisesti ja noudattaa toisaisuusperiaatetta ja suhteellisuutta toimissa, joita hyväksytään, josta päätetään. Tässä pitää ottaa huomioon tilanne jäsenvaltioissa ja alueilla, joilla on todellisia taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia ja joiden kohdalla Euroopan rahastot voivat olla erittäinkin tärkeässä roolissa, mitä tulee näiden alueiden talouden Tämä liittyy 15, 16, 17 kohtiin. Olemme nähneet, että kriisi on ollut varsin vakava viime vuosina ja juuri Euroopan rahastot käytännössä ovat olleet ainoita investointilähteitä monillakin alueilla Euroopassa. Sitten Euroopan parlamentti neuvosto ja komissio, niiden pitää käydä rakentavaa, rakentavaa vuoropuhelua, että voidaan taata koordinaatio toimijoiden välillä ja riittävä tiedon kulku, erityisesti ottaen huomioon artikla 23. Minun mielestäni parlamentin pitää saada tietoa, ainakin välittömästi, jos on tullut pyyntöjä uudelleenohjelmoinnista, jos halutaan keskeyttää jotakin maksuja niin, että parlamentti voi ottaa tilanteeseen kantaa ennen, ja tämä kanta pitää ottaa myös huomioon Euroopan komissiossa, ja me pyydämme, että se kertoo meille aina tilanteesta. Mietinnössä vaatimukset, mitä tulee parlamentin rooliin ja näihin ohjelmien keskeyttämiseen, 24 ja seuraavat kohdat, ne, niistä voidaan keskustella ja voidaan täsmällisemmin vielä muotoilla sanamuotoa tarkistusten pohjalta, joita voi tulla. Ja voimme pyrkiä myös kompromisseihin tarkistusten kohdalla tulevina kuukausina, koska mielestäni tämä on aihe, joka vaatii mahdollisimman suurta konsensusta kaikilta parlamentin puolesta ryhmiltä Tämän keskeisen kysymyksen lisäksi tässä pyydetään komissiolta lisätietoja mitä makrotaloudellisista tiedoista ja miten makrotalouden mekanismi vaikuttaa alueella ja miten on voitu integroida Euroopan talouspolitiikan ohjausjaksoja komission toiminta. Haluamme myös tietoa siitä, miten kohesiopolitiikka vaikuttaa siihen, että toteutetaan erityisiä maakohtaisia suosituksia ja neuvoston suosituksia kuusi kohta. Sitten pyydetään komissiolta sitä, että se toteuttaisi jäsenvaltioiden kanssa yhdessä analyysin kaikista mahdollisista kysymyksistä liittyvät artiklan 23 käyttöön. Sitten pyydämme että selvitetään, millä erityisellä tavalla otetaan huomioon horisontaaliset asetuksen periaatteet ja arvioidaan etukäteen lähessä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa sitä, miten, tämä, miten toimenpide vaikuttaa käytännössä sen tämän artiklan mukaisesti, josta puhumme. Sitten vielä lopuksi tässä käsitellään vaikutuksia ja tuloksia, joita saadaan silloin, kun on sovellettu 23 artiklaa ja täsmennetään summat ja hyväksytyt ohjelmat ja millä tavalla vaikutusta on voitu parantaa, miten se näkyy kasvuna ja kilpailukykynä. Tässä joitakin kohtia mietinnöstä, mietinnöstä jotka ovat tärkeitä. Kaikkea tätä tarkastellaan kriittisesti, otetaan huomioon makrotaloudellinen ehdollisuus, suuri osa on samaa mieltä tässä valiokunnassa asiasta. Meillä oli jo tilaisuus tämä todeta, kun keskustelimme ensimmäisen kerran tässä mietinnöstä. Uskon, että mietintöluonnoksen teksti on tasapainoinen ja koska ei voida muuttaa tai poistaa artiklaa 23 pyrimme soveltamaan sitä mahdollisimman oikeudenmukaisella tavalla ja demokraattisesti. Olemme myös suhtautuneet aika kriittisesti makrotalouden edullisuuteen. Esimerkiksi alueiden komitea on kritisoinut tätä, ja niin kuin puheenjohtajamme sanoi, meillä tulee olemaan tilaisuus kuulla alueiden komitean edustaja tässä asiassa. Joka tapauksessa meidän pitää olla tyytyväisiä tästä varovaisesta komission lähestymistavasta ja siitä, että se pyrkii mahdollisimman paljon välttämään maksujen keskeyttämistä ja uudelleenohjelmointia. Keskivaiheessa on välttämätöntä, mitä tulee ohjelmiin ja tehtyihin päätöksiin, otetaan huomioon erityiset suositukset, maakohtaiset suositukset, ja myös neuvoston tekemät suositukset. Sitten on joitakin kysymyksiä, jotka, jotka ei pois, koska ei ole, ei ole tilaa käsitellä niitä, että me tulemme ottamaan niitä esille tarkistuksessa, mitä tulee maksujen keskeytykseen, makrotaloudellisen ehdollisuuden kohdalla. Se on tällainen joustovaara tässä ohjelmassa ja sitä voidaan käyttää, että voidaan parantaa sitä, miten sosiaalitaloustilannetta voidaan parantaa ilman, että vaarannetaan poliittisia tavoitteita kohesiopolitiikan kohdalla. Haluan mielelläni kuulla teiltä ehdotuksia ja mielipiteitä ja suhtaudun avoimesti erityisesti siihen, että saataisiin aikaan vuoropuhelua tarkistuksista, joita voidaan esittää tästä lähtien ennen äänestyspäivää. Kiitos. Thank you. Thank you. Kiitoksia erää Lotessa. Nyt annan puheenvuoron Wario-esittelijöille. Herra Bolchak, ensimmäisenä olkaa hyvä. <clears throat> Děkuji eh, panu spravodajovi. Eh, Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää tämän mietinnön esittelystä. Blanco Lopez on esitellyt meille mietinnön, joka mielestäni on erittäin laadukas ja kriittinenkin. Se on hyvä. Se on aivan erinomaista, koska tämä on yhdenmukaista meidän kantamme kanssa, joka koskee artiklaa 23 ja sen mahdollista soveltamista. Komissio voisi löytää sitten uuden mahdollisuuden ohjelmoida tätä. Neuvosto voisi sitä pohtia. Ei siitä syystä, että tiettyjä säännöksiä olisi rikottu, vaan siitä syystä, että tiettyjä makrotaloudellisia vaatimuksia ei olisi saavutettu. Minä esimerkiksi uskon, että edustaja Lopes on ottanut huomioon periaatteessa kaikki kollegoiden kommentit, jotka maaliskuun kokouksessa me esitettiin. Tiettyjä kohtia täytyy jonkun verran korjata ja muokata. Mutta henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että tässä kyseessä on erittäin hyvä laatuinen mietintö. Kohta kuusi, jotkut lisäkohdat, niin anteeksi tarkoitinkin kohtaa kahdeksan sanoa puhuja, kun puhutaan kumppanuussopimuksista, niin tämä nimenomainen kohta on mielestäni sellainen, että uskon, että tietyt suositukset ja maakohtaiset suositukset varsinkin ovat tärkeitä, mutta on myös muita työkaluja, jotka ovat mahdollistaneet sen, että komissio voi tehdä jotain suhteessa niihin ohjelmiin, jota ei ole noudatettu. Joissain kohdin tarvittaisiin tätä uudelleenohjelmointia ja vain poikkeuksellisissa tapauksissa niitä voitaisiin soveltaa. Kohta 11. Hallinnollinen taakka vuonna 2014-2020 välillä ja monivuotinen rahoituskehys siihen liittyen, kuten myös erittäin vaatima ohjelmointikausi hidastuttaa esirin täytäntöönpanoa eh, tilanteessa, jossa komissiolla on tiettyjä rajoitteita, mikä merkitsee sitä, että sen kapasiteetti käydä rakenteellista vuoropuhelua on myöskin rajoittunut. Lopes on maininnut myös sen, että kohesiopolitiikka, kuten myöskin oikea-aikainen täytäntöönpano on tärkeä. Kohta 17. Suhteellisuusperiaatteen täytäntöönpano. Älkäämme unohtako sitä, että jos sitoumuksiin eivät jäsenvaltiot vastaan, niin tämä ei välttämättä joudu siitä, eivätkö ne olisi liittävän kurinalaiset. Kyllä siihen voi olla muitakin syitä. sellaisia syitä, joita ei, joihin eivät itse ole voineet vaikuttaa. Luonnon katastrofit esimerkiksi, ja sen tulisi heijastua myös tässä. Kohta 19. Tiedon tarjoaminen. Käsittääkseni tätä voitaisiin jonkun verran muuttaa, kun puhutaan tietojenvaihdosta tiettyjen eurooppalaisten toimielinten välillä, joilla on pääsy tietoihin. Se, mitä voitaisiin myös mainita, koskee tietojen saantia jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot täytyy mainita. Jos me emme niitä tässä mainitse, niin minusta se olisi suuri virhe. Mutta sitten puhutaan Euroopan parlamentin roolista kohta 24-28 tässä mietinnössä. niin minun käsittääkseni olisi kyllä parempi, jos mainitsisimme erityisesti tämän valiokuntamme. Minusta se on erityisen tärkeää ja ehkäpä myös alueiden komitean, miksipä se ei. Jälleen kerran meillä on, tämä ehdotus on erinomainen Haluaisin kiittää edustaja Lopezia. Olen erittäin tyytyväinen ja sain tehdä hänen kanssaan yhdessä, yhteistyötä ja myös odottelemaan kaikkia muita kommentteja, joita tässä keskustelussa tulee. Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt puheenvuoron saa Rova Tomacic. Mä voin olla. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella ensinnäkin esittelijä aivan erinomaisesta mietinnöstä, joka antaa meille kattavan kuvan ja hyödyllisiä suositukset liittyvät talouden ohjaamiseen. Olen tärkeää, että päätökset, jotka liittyvät uuden kohdantamiseen tai maksujen keskittämiseen artikassa 23 täytyy ottaa sellaisella tavalla, että päätökset ovat täysin perusteltuja, avoimia ja niitä voidaan oikea-aikaisesti tarkastella. Kohesiopolitiikkaan tehdyt satsaukset 2014-2020 pyrkivät tukemaan politiikkaa, jota jäsenvaltiot noudattavat tässä tarvitaan integroidut suuntaviivat ja sitten kansalliset toimintasuunnitelmat. sen tarkoituksena pistää täytäntöön neuvoston suosituksia. Tietystikin täytyy pyrkiä välttämään ylimääräistä täytyy pyrkiä välttämään kestämätöntä rahoitus- ja muuta politiikkaa. Investointirahastotta Verkärahastot on erittäin tärkeitä kasvun ja työllisyyden takamiseksi eri puolilla Eurooppaa. Siksi komission pitäisi pistää artikla 23 täytäntöön suhteellisuusperiaatteen vallitessa. Ja sen pitää ottaa huomioon todellinen paikan päällä vallitseva tilanne kussakin maassa ja alueella. Alueet ja jäsenvaltiot ovat erittäin vaikeissa olosuhteissa sosiotaloudellisesti katsottuna, ja nyt suuri määrä investointeja on tarpeen. Hiljattain tehdyt uudelleen kohdennukset saattavat vähentää varojen käytön suunnitelma suunnittelun varmuutta ja kumppanuussopimukset saattavat olla vaarassa. Tämä saattaa johtaa myöskin siihen, että lyhytään paikallisen alueviranomaisten kohdalla epäkelpoihin sanktioihin. Ja kuitenkin alue- ja paikallisviranomaisilla on erittäin tärkeä rooli, koska 34 prosenttia julkisen sektorin rahoituksesta kulkee alue- ja paikallisviranomaisten kautta alku alustavat arviota artikan 23 vaikutuksista täytyy saada oikea-aikaisesti. Niitä se tarkastella yhdessä parlamentin ja jäsenvaltioiden kanssa. Miltenburg. Orvan Miltenburg seuraavana. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin pyytää anteeksi va- varjoesittelijän Olli Reinipoista, joka palasi kansalliseen politiikkaan Suomen viimeisten vaalien jälkeen. Mitä tulee mietintöluonnokseen, haluaisin ottaa esille joitakin ALDE-prioriteetteja, kun neuvoteltiin yhteis- yleissopimusasetuksesta 2013 vuoden lopulla erityisesti tulee artiklaan 23. Tietenkin ALDE-ryhmässä olemme sitä mieltä, että kunnollinen taloudellinen talouspolitiikan ohjaus, rakennerahastojen käyttö eivät ole vastakkaisia konsepteja, ne voivat kulkea käsikädessä ihan hyvin. Toisaalta haluaisimme, että artiklaa 23 sovellettaisiin niin, että se ei vaaranta mitenkään kohesiopolitiikkaa eikä luoda riskitekijöitä mahdollisille hakijoille tai rakennerahastojen avunsaajiin. Aikaisemmin oli vaikea saavuttaa so- päätöstä yleisasetuksesta, aivan erityisesti mitä tulee makrotaloudelliseen ehdollisuuteen Neuvosto oli jakautunut, oli edessä näkemyksiä myös komissiossa ja myös täällä Euroopan parlamentissa. Joten loppujen lopuksi saatiin aikaan kompromissi, joka ehkä on kaukana täydellisestä, mutta ainahan sitä jonkinlaista balanssia. Jos katson tätä mietintöä nyt, niin suhtaudumme tähän kyllä aika kriittisesti. Me uskomme, että 23 artikla makrotaloudesta ehdollisuudesta on välttämätön. Ja tietysti, sanoin tämän jo aikaisemmin valiokuntakokouksessa, Tulos nähdään sitten, miten tätä käytännössä sovelletaan. Mutta jos tarkastelemme tätä mietintöä tässä muodossa, niin näemme esimerkiksi äh, kohdan 14 täällä. Siellä sanotaan, että regivaliokuntana me emme hyväksy sitä, että ei kunnolla voida käsitellä makrotaloudellisia kysymyksiä kansallisella tasolla. Ne voivat äh, haitata äh, kansallista tasoa. Mutta tämähän on ihan ylitä tässä periaatteessa pidämisessä, tai emme, jos jäsenvaltiossa on sellainen tilanne, että puuttuu kunnollista talouspolitiikkaa ja tervettä talouspolitiikkaa, ja tässä olen samaa mieltä. 23 artiklaa sovelletaan sitten viimeisenä apukeinona komissio haluaa. Silloin tietenkin seuraus olisi, että alikansalliset viranomaiset tässä kärsivät, niiden rahoitusasema kärsii meillä on vähemmän mahdollisuuksia tehdä investointeja. Me tulemme ottamaan, miettimään mahdollisia tarkistuksia, jotka sopivat yhteen aikaisempien kannanottojen kanssa ja lähetään nämä sitten esitellä. Tietysti haluan kiittää vielä esittelijää teidän työstä. Kiitos puheenjohtaja. Thank you. Thank you very much. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Martin Anderssonia en näe paikalla. Onko hän täällä jossakin? Ei taida olla joten seuraava Vana seuraavana. Chair, I also have to apologize. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Minäkin valitan sitä, että vihreä varma ei päässyt tänne paikan päälle ja esitän nämä kommentit hänen puolestaan. Te tiedätte, että vihreät vastustavat makrotaloudellista ehdollisuutta, koska se on tarpeeton väline, joka sataa aikaiseksi vain enemmän haittaa kuin hyötyä, jos sitä täytäntöönpanna. Mutta haluan onnitella esittelijää tästä mietinnöstä. Se on erittäin hyvä pohja keskustelulle. Ja se on hyvin tasapainoinen. Siinä on mahdollista soveltaa makrotaloudellista ehdollisuutta ja samalla varmistaa eurooppalaisten rakenneinvestointejen tasapainoinen täytäntöönpano. Se on hyvä pohja keskustelulle. Ja tietysti meillä on jonkun verran lisäehdotuksia tästä sanamuodosta. Esimerkiksi tarve ultima rationa mainita tämä makrotaloudellisen ehdollisuuden tarpeellisuus. Ja sitten ottaa huomioon myös tämä mahdollinen aikajana. Täytyy muistaa myös se, että jos uudelleen ohjelmoidaan, niin valvontakomitean täytyy olla käytössä niin kuin kaikissa muissakin tämänkaltaisissa tapauksissa. Yhteenvetona siis toivomme, että esittelijä jatkaa yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa niin kuin hän tekee ja toivottavasti päästään näistä ongelmista yli hyvällä tavalla. Vielä kerran onnittelut tästä menetelmästä. Very much and Madame D'Amato. Rova D'Amato seuraavana. Io ringrazio come gli altri il collega per il suo... Grazie paljon puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollegaa tekemästään työstä. Edellinen parlamentti aloitti jo keskustelun makrotaloudellisesta eroisuudesta. Jo edellisellä kerralla sanon, että minua kiinnostaisi kovasti nähdä, mitä suosituksia ja ehdotuksia kollega aikoo tehdä. Siksi luin tämän erittäin huolellisesti. On selkeää, että artikla 23 aiheuttaa hyvinkin paljon huolta suuremmassa osassa poliittisia ryhmiä. Viittaukset toissijaisuusperiaatteeseen ja suhteellisuusperiaatteeseen kohdassa 15 ja 17 ovat mukana tekstissä ja kohdassa 14 puolestaan esittelijä hylkää sen periaatteen, että mikäli jäsenvaltio ei pysty hoitamaan talousasioitaan kuntoon, silloin kohesiopolitiikka on vaakalaudalla Mikäli uudelleen kohdentamista tai uudelleen ohjelmointia tehdään, tällä on kielteistä vaikutusta paikallisia alue- alueviranomaisten työlle. Ne eivät ole kuitenkaan vastuussa liiallisista alijäämistä jäsenvaltioissa, vaan useimmin, useimmiten ne joutuvat pallottelemaan tai tasapainottamaan budjettia Mikäli vaje lisääntyy, niin kuin kohdassa 16 lukee, niin silloin kyse on pikemminkin keskushallituksen toimista, joten olisi aivan väärin rangaista alue- ja paikallisviranomaisia asioista, joihin ne eivät ole voineet vaikuttaa. Mitä maakohtaisiin suosituksiin tulee ja siihen, mitä mietinnön sanaiden osalta lukee, Yhteisiä sääntöjä koskeva asetus on pohjana komission tuleville ehdotuksille. Meidän täytyy todellakin uudelleen pohtia sitä, miten talouden ohjaus yhdistetään tai nivelletään rakennerahastopolitiikkaan. Olen samaa mieltä suurimman osan kollegoita kanssa, kun sanon, että suuntaviivat eivät oikeastaan viittaa Euroopan parlamenttiin millään tavalla silloin, kun on kyse uudelleen kohdentamisesta tai maksen keskeyttämisestä, toisin kuin entinen artikla 23. Mietintö on oikein hyvä mutta toivon mukaan sitten kun varjoesittelijät kokoontuvat ja tarkistuksia tehdään, toivottavasti voidaan ottaa huomioon tarve tässä tekstissä puhua myöskin investointilausekkeiden uudistamisesta tai muokkaamisesta. Me täytyy katsoa, kuinka alueelliset ja paikalliset investoinnit, jotka ovat yhteisrahoituksen alla, hoidetaan niin, että eivät ole mukana. Tämä koskee myöskin verkkoeuropalautetta. Kiitoksia näistä puheenvuoroista, jotka ovat varjoesittelijöiden suulla esitettyjä. Nyt meillä on täällä muita puhujia vielä. Herra Bostinaro, ensimmäisenä, olkaa hyvä. Yes, thank you very much, Madam Chair. I... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin kiitokset hyvälle Niin... Lopesille ihan erinomaisesta luonnoksesta ja olen täysin vakuuttunut siitä, että sen jälkeen kun hän on ottanut mukaan niin monia hyviä ajatuksia, joita esittäjät ottavat esille, tämä varmasti jatkuu samalla tavalla kuin viime vuonna toimimme tässä valiokunnassa, kun veimme loppuun neuvottelut tai noin nyt ihan viime vuonna, vaan 2013 taisi olla. Tässä on erittäin tärkeää se seikka, että esittelijä ottaa selkeästi esille, että rahoituksen keskeyttäminen on viimeinen toimenpide, johon Euroopan komissio voi ryhtyä, ja näin pitäisi tehdä täysin avoimella tavalla, ja mukana pitää olla ainakin regivaliokunta, siis Euroopan parlamentti. Tämä on ratkaisevan tärkeää, koska juuri näin esittelijät Van Nistelrooy ja Konstanse suunnittelevat tämän säännön makrotaloudellisesta edullisuudesta. Sitten numero kaksi. Siksi on tärkeää estää kes, rahoituksen keskeytykset, sillä jos rangaistaan keskushallintoa makrotalouden edullisuudella, niin ne, jotka sitten maksavat tästä, ovat alueet ja kohesiopolitiikan henki hengen tarkoituksena ei koskaan rangaista mitenkään mm, alueita. Siksi tämä on niin tärkeä kysymys. Ja samalla tavalla vetoaisin nyt komissioon, että se todellakin pohtisi, että jos se tekee jonkun päätöksen, joka keskeytetään rahoitus, niin se tarkastettaisiin parikin kertaa, että ei synny mitään päällekkäisyyttä, ettei tule kumulatiivisia äh, seuraamuksia. On paljon parempi ennaltaehkäistä tällaista, mikä tarkoittaa se, että tartutaan ongelmien ajoissa, eikä jätetä alueita ja viranomaisia äh, koska ihmishän erehtyvät helposti. Joten meidän, näyttää siltä, että meidän pitää toistaa vielä, että täytyy parantaa hallinnollista ja institutionaalista kykyä hallintoviranomaisten kohdalla alueella, koska miten voidaan paremmin käyttää varoja, ennaltaehkäistä virheitä ja erheitä, jotka sitten kumuloivalla tavalla voivat aiheuttaa keskeytyksiä, niin tätä voidaan estää, jos on hyvä installin kyky toimia ja valmiudet, että varmistetaan, että kun hankkeita suunnitellaan ja niitä täytäntöön pannaan, niin kaikkeen tähän liittyy tehokkuutta, myönteistä vaikutusta ja on ehdot toteutuvat, jotta voidaan varmistaa täytäntöönpano hankkeessa. Ja vain ihan harvoissa tapauksissa turvauduttaisiin sitten tähän maksujen keskeyttämiseen. Ja vielä kerran onnittelu tästä tekstiluonnoksesta. Minä itse olen valmis yhdessä muiden kanssa myötä vaikuttamaan siihen, että tästä tulee hyvä mietin. Tämähän auttaa sitten jatkossa myös komissiota sen työssä. Kiitos. Now, Kiitoksia. Rova Milecic seuraavana. Much. Uh, I would like to stress... Kiitoksia. Tämä hyvä taloushallinto on ennakkoedellytys sille, että kohesiopolitiikka on menestyksellistä. Ja minusta me emme voi katsoa erikseen alue- ja keskushallintoa, koska ne kuuluvat kaikki yhteen ja ne ovat kaikki mukana osallistumassa tasaveroisesti tähän. Joten meidän tulisi ottaa huomioon hyvän taloushallinnan periaate ja se, miten sitä tulisi myös kohesiopolitiikassa tukea. Haluaisin tässä kyseenalaistaa kohdan kahdeksan <clears throat> näissä yleisissä pohdinnoissa. Meillä on yksi tärkeä yleispohdinta, jossa olemme sitä mieltä, että tällä, to, tällä oimatikaudella hyväksytyt kumppanuudet ja ohjelmat ovat ottaneet huomioon kyseiset maakohtaiset suositukset. Tähän pohjaten itse asiassa kaikella muualla totesitte, että uudelleenohjelmointia tulisi välttää, sillä otimme jo näissä kumppanuussuhteissa ja operatiivisissa ohjelmissa huomioon maakohtaiset suositukset. Kysymykseni koskeekin sitä, että onko näin todella tapahtunut. ja katsoin näitä kumppanuusohjelmia, enkä löytänyt se, miten ne oli yhdistetty ohjelmiimme ja millä tavalla maat aikovat rahoittaa suosituksia, siis niitä, joita on annettu maakohtaisissa suosituksissa ohjelmien hyödyntämisen avulla. Ja mitkä ovat näitä erityisiä toimintoja, jotka taas sitten liittyvät suoraan maakohtaisiin suosituksiin. Eli Ehkäpä meidän valiokuntana mm, pitäisi kysyä mm, komissiolta, voisiko se tarjota meille analyysin siitä, millä tavalla se valvoo tämän yhteyden, jonka siis pitäisi olla olemassa. Ja jos se on olemassa, ja millä tavalla sitten e, voitaisiin välttää tätä uudelleenohjelmointia. Dziękuję bardzo. seuraavana. Początku chciałbym bardzo serdecznie podziękować e, za pracę. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää hänen erinomaisesta työstään. Artikla 23 nykymuodossaan vaikuttaa ihan mukiin menevältä. Tämä ei tarkoita vielä sitä, etteikö siihen liittyisi mitään riskejä. Niin aiemmatkin puhujat ovat jo todenneet esittelijä itsekin on mietinnössään käsitellyt tätä asiaa. Komission suositukset ovat oikean suuntaisia, kohtuullisen hyviä ehdotuksia. Täytyy varmistaa, että mahdollisuus neuvotella komission kanssa on taattu, varsinkin kun on kyse soveltamisalasta ja tavasta, jolla täytäntöönpanoon liittyviä muutoksia tehdään. Lisäksi meidän täytyy varmistaa, että täytäntöpano myös toteutuu. Ja kaikki hoitaa niin, että kaikki voivat istua saman pöydän ääreen ja keskustella muutoksista. Komission ei tässä pitäisi jäädä odottelemaan ja, ja vasta viime tipassa ryhtyä vaatimaan uuden kohdentamista, mikäli on olemassa syitä sille, että uuden kohdentamista tarvitaan. Komission täytyy selkeästi ilmaista tämä asia eri osapuolille. Esittelijä nähdäkseni tämän mainitseekin, mutta meidän pitäisi vielä painottaa voimakkaammin kohesiopolitiikan roolia, varsinkin nyt kriisin yhteydessä, josta pikkuhiljaa Euroopan unioni on pääsemässä yli. Rakennerahastot ja kohesiopolitiikka ovat jonkinlaisia puskureita tai tarjoavat pehmeän laskun jäsenvaltioille ja mahdollista sen, että jäsenvaltiot voivat jatkaa julkisia ja yksityisiä investointeja vaikeina aikoina. Tämä täytyy muistaa. Ja juuri kohesiopolitiikka on se, joka on auttanut suojautumaan kriisin kaikkein pahimmilta vaikutuksilta. Mikäli uudelleen kohdentamismekanismeja pistetään täytäntöön, kaikki tarpeelliset seikat täytyy ottaa huomioon. Ja myöskin alueen erityispiirteet täytyy huomioida, koska monissa jäsenvaltioissa on hyvinkin suuria eroja eri alueiden välillä kun otetaan huomioon esimerkiksi alueiden osuus tai alueen osuus maan tai alueen BKT-taso suhteessa koko valtioon. Siitä lähtien, kun parlamentti on osallistunut, tähänkin asti parlamentti on osallistunut keskusteluun, että ei sitä saa sulkea jatkossakaan kanssa kolme käsittelystä. Salin, että annan vielä puheenvuoron herra Polchakille, joka haluaa reagoida erilliseen puheenvuoroon. Äh, ja bych chtěl reagovat na eh, tu otázku. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Rova Maletet mainitsi tämän. Ja nyt aikaisemmin puhuin myös, kun puhutaan tietystä mm, rankaisemismentoiteista alueella. Monissa maissa tilanne alueella on sellainen, että ne ovat aika riippumattomia, mitä tulee rahoituspuoleen esimerkiksi julkinen velka Tsekin tasavallassa, niin alueet eivät ole mukana tässä. 25 prosenttia julkisesta velasta kuuluu, tai suunsa kuuluu valtion kontolle, joten ei tämä olisi kovinkaan suhteellista, jos puhutaan tästä rajoituksesta. Jos komissio käyttää näitä rajoittavia toimenpiteitä, niin ne voisivat vaikuttaa kielteisellä tavalla alueisiin ja kuntiin ja kaupunkeihin. Se on ihan ilmiselvä ja se olisi valitettavaa. Meillä ei ole mitään mekanismia tasapainottaa tätä tilannetta, jotta voitaisiin toimia paremmin. Kuitenkaan alueiden ei pitäisi joutua syylliseksi julkista Kreikassa keskushallitus esimerkiksi yrittää käyttää näitä alueiden ja kuntien varoja, koska siellä tällainen järjestelmä on hiukan erilainen. Ah, Kiitoksia. Niin minäkin haluan yhtyä niihin, jotka ovat kiittäneet tästä mietinnöstä. Kun tarkastellaan edellisen toimikauden poliittisia keskusteluja, niin tässä todellakin osutaan tuon myrskyn ytimeen. Tähän kaikki yhdistää. Tässä kaikkien eniten on jännitteitä. Sitä on siis hyvä analysoida ja katsoa sitä, mikä meidän aluevaliokuntamme politiikkana on sitten tulevaisuudessa. Artikla 14. Tässä puhutaan kyvyttömyydestä, joka kansallisvaltiolla on makrotaloudellisissa kysymyksissä kansallisella tasolla pureutua niihin. Mm, täytyisi pohtia sitä, miksi näin on, ja niitähän täytyisi auttaa tässä tapauksessa. Ja jos kysymys on haluttomuudesta, siitä, että ei haluta puuttua työmarkkinoihin, niin silloin kannattaisi ehkä katsoa siihen johtaneita syitä. Mielelläni haluaisin tietää, että kaikki sen tässä aika hyvin ilmaisittekin kohdassa 27 Eli tällä aluevalikunnassa, kun tarkastellaan näitä maakohtaisia kysymyksiä, me saamme niihin selkeän katsauksen uudelleen ohjelmointia. Ja sitten jos puhutaan tästä haluttomuudesta, niin haluaisin mielen nähdä siihen liittyvät asiat. Ja myös artikla 23. Silloin voisimme keskustella näistä kysymyksistä. Silloin tunnemme tämän taustan ja, ja tuon artiklan aseman suhteessa tuohon politiikkaan. Pyytäisin komissiolta tätä. Ehkä ei se ole liikaa pyydetty. Ehkä se vielä käyttää tästä puheenvuoron. minun mielestäni tämä on kaikkein tärkein kohta ja tällä hetkellä talousasioiden valiokunnassa keskustellaan hyvin laajamittaisesti siitä, minkälainen on terve talouspolitiikka, millä tavalla ohjausjaksoa voidaan täytäntöönpanna. Ja tässähän nyt puhutaan tästä samasta asiasta. Kyllä on ihan hyvä tietää, että kun neuvotellaan, neuvoteltiin Konstanssa Grellin kanssa noista asetuksista, niin erittäin paljon painotettiin nimenomaan ennaltaehkäisyä – ennaltaehkäisevää toimintaa. Ja puhuttiin näistä maakohtaisista suosituksista. Katsottiin sitä, että voidaanko uudelleen ohjelmoida. Ja toiseksi katsottiin sitten tätä korjaavaa jälkikäteispuolta. Siellä on useita eri kohtia, jotka saattaisivat estää sen, että irtisanomisia esimerkiksi tapahtuu. Ne on otettu tänne mukaan. Ja ne ovat tämän päätöksen takana, joka tuolloin tehtiin. Euroopan parlamentin jäsenten enemmistöllä. Siellä on myös useita tällaisia turvaventtiileitä, jotka toimivat jotta jouduta tuonne aivan viimeiseen vaihtoehtoon turvautumaan, vaan siellä on useita turvatyynyjä, johon voidaan sitten turvata matkan varrella. Mutta mielelläni siis haluaisin nähdä asiakirjan tälle taustaksi. Ja haluaisin tietää, että milloin tähän se voidaan palata. Kohdat 25, äh, 26 ja 27. Thank you. Thank you very much. I don't... Kiitoksia. En nyt näe muita puheenvuoropyyntöjä. Paitsi herra Valkarsel, olkaa hyvä. Sí, muchas gracias, presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. En ole pelkästään samaa mieltä näistä ajatuksista, joita esittelijä on esittänyt. Haluan tietysti onnitella häntä myös lämpimästi allekirjoitan tämän kaiken, koska 19 vuoden ajan olen johtanut aluehallitusta. Te varmasti ymmärrätte, että tämä asia automaattisesti on saanut minut tämänkin valiokunnan jäseneksi. Ja täällä olemme arvostelleet aika tiukasti tätä makrotalousta ehdollisuutta. Ja niin teen nytkin ilmaisen sen, että olen täysin vakuuttunut siitä, että tämä on mietintö, joka on ihan oikealla tavalla laadittu ja tämä on mietintö, joka tavallaan erittäin hienosti osoittaa parlamentin kannan ja näkemykset. Joten onneksi olkoon vain ja allekirjoittamaan kaiken. Tämä on todella oikean osuva teksti. Onneksi. Thank you very much. I don't... Kiitoksia paljon. Muita puheenvuoropyyntöjä ei taida olla, joten annan nyt puheenvuoron herra Soajille, joka tulee alueiden komiteasta. Olkaa hyvä. Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Toimin lausunnon laatijana Koter-valiokunnassa alueiden komiteassa – kollegamme Valkar Sellin johdolla hyväksymme yksimielisesti lausunnon alueiden komiteassa. Haluaisin onnitella tässä yhteydessä esittelijänä tekemästään työstä ja sen työn laadukkuudesta, joka ilmenee edessä olevasta mietinnöstä. Hän on ottanut huomioon eri näkemykset ja sen, mitä me sanoimme myöskin. Ja niin kuin jotkut muistuttivat mukaan ottaen herra Valkanser, hän hän totesi, että periaatteessa vastustamme makrotaloudellista erosuutta. Jotkut täällä ilmaisivat kantansa selkeästi asian, mutta nyt vaikuttaa siltä, että asioista on päätetty ja niin kuin yhteislainsäätäjien ja toimittajien täytyy pyrkiä varmistamaan, että asiat syövät mahdollisimman juovasti. Tässä yhteydessä haluaisin kiinnittää teidän huomionne joihinkin kysymyksiin, jotka lyhyesti haluaisin käydä teidän kanssanne lävitse. Me toivoisimme, että nyt painotettaisiin sitä riskiä, joka on olemassa. Ja minä olen suuren eurooppalaisen alueen varakuvernööri tai varamaaherra suurta ranskalaiselta alueelta. Ja minulla on erittäin vahvat näkemykset alueellisesta yhteistyöstä ja sanon kaikille, että ne, jotka istuvat rekivaliokunnassa, ja olin itsekin Euroopan parlamentin jäsenenä, tai parlamentin jäsenenä, niin kaikille sanoisin, että me tarvitsemme vakautta, suunnitteluvarmuutta, ja tämä makrotalouden ehdollisuus vain luo epävarmuutta silloin, kun on kyse rakennerahastojen täytäntöönpanosta. Ja toinen seikka, jota haluan painottaa, on se, että uskon, että meidän täytyy olla tässä varoillamme ja toimia huolella. Uudelleen kohdentaminen, kohdentaminen on melkoinen mörkö. Nyt ollaan vuoden 2015 puolivässä. Ja nyt operatiiviset ohjelmat, jotka on hyväksytty, pitäisi pistää täytäntöön. Ranska on kaikkein pidimmälle edistynyt tässä. Tänä päivänä ei kuitenkaan yhtäkään prosenttia ole voitu käyttää rakennerahastovaroja, vaikka 18 kuukautta sitten tämä uusi kausi alkoi. Tämä täytyy tietää. Uuden kohdentaminen Uuden ohjelmointi saattaa olla periaatteessa hyvä asia. Minä olen taloustieteilijä tiedän, mitä tällä voidaan saada aikaan, mutta käytännössä hallinnon taakka tästä koituu ja myöskin viiveiden kertyminen ovat suuri ongelma. Toivoisimme todellakin tässä suhteessa, että nyt ollaan hyvinkin varovaisia asian suhteen. Kolmas huomio vielä. Useat puhujat mainitsivatkin ja olemme tästä täysin samaa mieltä. Tällainen makrotalouden ehdollisuus täytyy hoitaa se, että täytyy Euroopan parlamentti on mukana tässä. Parlamentilla täytyy olla oma roolinsa keskustelussa, koska te olette yhteislainsäätäjä ja teidän täytyy voida osallistua tähän prosessiin. Ei tämä ole pelkästään hallinnollinen prosessi, ei näin voi tehdä. Lisäksi toteaisin, että usein lukuisissa maissa poliittinen väri paikallisviranomaisen tasolla ei ole sama kuin poliittinen väri, jota keskushallinto edustaa. Ja tässä on vaarana se, että tässä syntyy poliittisia ristiriitoja. Ainoastaan Euroopan parlamentilla on tässä legitiimi rooli osallistua keskusteluun. Tämä on erittäin tärkeä seikka. Vielä viimeinen huomio. Yksi menetelmistä, jota on ehdotettu, on asiakassuhteen nouden komitea on jo ottanut valvontamenetelmän tai seurantamenettelyn käytäntöön. Meidän täytyy konkreettisesti voida seurata sitä, mitä tehdään, ja seurata eri elementtejä, joita on pistetty täytäntöön, tai aitan pistää täytäntöön. Alueiden komitea on teidän käytettävissänne tässä suhteessa. Ja sitten investoinnit. Totesin, että suosittelemme todellakin tällaisia invest- suuria investointeja, joista kyse paikallisviranomaisista ja niiden kyvystä investoida tiukkojen sääntöjen vallitessa investoinnit täytyy mahdollistaa silläkin, kun on kyse makrotaloudellisesta ehdollisuudesta. Haluaisin kiittää esittelen tekemästään työstä ja olemme todellakin teidän käytettävissänne jatkossakin. Thank you. Thank you very... Kiitoksia paljon. Toivon, että voimme jatkaa hyvää yhteistyötä parlamentin ja alueiden komitean välillä. Kiitoksia teidän panoksestanne tässä keskustelussa. Nyt puheenvuoron saa komission edustaja. Herra von Preska, olkaa hyvä. Um, thank you very much, uh, Mrs. President. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluan myös kiittää esittelijää mietintöluonnoksesta. Arvostamme varmastikin aivan erityisesti sitä, sitä seikkaa, että tässä mietinnössä tunnustetaan varovainen lähestymistapa, joka kuvataan suuntaviivoissa, jonka komissio on tehnyt artikosta 23 sen soveltamisesta. Olemme maininneet, maininneet, maininneet monissakin kohdissa, että haluamme myös yleisen säännön, missä vakautta pidetään parempana kuin toistuvaa uudelleen kohdentamista. Kuitenkin ottaisin yh- e, esille yhden yleisen kommentin. Uudelleenohjelmointi ei, uudelleenohjelmointi ei ole mitään poikkeuksesta. Niin tapahtuu ihan jatkuvasti. Se on ihan normaali kymmenenvuotisen ohjelmakauden aikana, kun kehitys, prioriteetit muuttua jossakin vaiheessa. Haluaa myös hiukan sopeuttaa ohjelmia. Ainoa asia, jonka artikla 23 tuo lisää verrattuna aikaisempiin säädöksiin, mitä tulee uudelleenkohdentamiseen, niin tässä annetaan myös aloiteoikeus komissiolle. Se voi pyytää jäsenvaltiolta tätä uudelleenohjelmointia, mutta vain, ja tämä on tärkeää, vain jos on maakohtaisia suosituksia, joissa selvästi perustellaan – se, että voidaan vielä enemmän keskittää EU-rahoitusta tiettyyn kysymykseen, joka on tunnistettu juuri kyseisessä maakohtaisessa suosituksessa. On tällainen todistetaakka, joka on komissiolla. Sen pitää perustella nämä uudelleenkohdantamiset, tarvitta, äh, jos niin tapahtuu. Sitten vielä lopuksi silloinkin luonnollisesti niin jäsenvaltioiden ja alueiden oikeus on valita oikeat toimenpiteet tarttua maakohtaisiin suosituksen toimien niiden mukaisesti, joten valinta annetaan jäsenvaltioille tietenkin. Ne voivat itse päättää, minkä tyyppisiä toimia pitäisi muuttaa tai täytäntöön panna tämän pyynnön jälkeen, joka on tehty ohjelman uudelleen kohdentamisesta. Vielä tarkempia kommentteja joistakin kysymyksistä, joita eri jäsenet ovat ottaneet tänään esille. Ensimmäinen kysymys mielestäni liittyy kohtaan 6, 8 ja 24. Jatkuvasti tuo sellainen pyyntö, että komission pitäisi antaa lisätietoja siitä, miten maakohtaiset suositukset tullaan täytäntöönpanemaan uuden tyyppisissä ohjelmissa, joten tämän, tässä, tällä kertaa voin sanoa sen, että aiomme aloittaa syvällisen tutkimuksen tänä vuonna vielä, ja siinä yhteydessä tulemme tutkimaan, miten maakohtaiset suositukset ja rakenteelliset uudistukset saavat tukea operatiivista toimintaohjelmista, koska meillä on yli 300 tällaista, eikä, eikä niitä kaikkia vielä ole edes hyväksytty, kuten te tiedätte, niin tässä tarvitaan hiukan lisätyötä, mutta tämä tutkimus alkaa jo tämän vuoden aikana, ja me tietenkin tulemme sitten jatkossa kertomaan teille työn tuloksista. Vielä pari lisäkohtaa, jotka tulivat esille. Ensimmäinen liittyy kohtaan 11. Meillä on ihan sama huoli tässä kuin teilläkin. Me emme halua, että koko menettelytavasta tulee liian monimutkainen ja raskas. Ja tietenkin haluaisimme välttää päällekkäisyydet Euroopan talouspolitiikan ohjausjakson kanssa, joten haluamme varmistaa, että mitään päällekkäisyyttä ei tapahdu, mitä tulee uudelleen ohjelmointiin ettei se haittaa ohjausjaksoa, joten tässä asetamme aikarajat sisäisesti komissiolle, joiden mukaisesti sitten toimimme, jos on tarvetta uudelleen kohdentamiseen. Sitten 14 artikla. Tässä jaamme sen näkemyksen, että budjettipolitiikka on kysymys, joka koskee sekä kansallista, mutta myös äh, alueellista tasoa monissa maissa. Myös miten tämä ali kansallinen taso vaikuttaa jäsenvaltion velkatilanteeseen ja asemaan. Tämä on yhteistä vastuuta kaikille hallinnon tasoille, emmekä me voi vapauttaa tiettyjä hallinnon tasoja tästä velvoitteesta. Sitten vielä lopuksi 24 kohta. Sekin tuli esille muutamankin kerran se ei ole tahallaan, me teemme tahallaan, kun emme viitanneet Euroopan parlamentin suuntaviivoissamme. Se syy, miksi parlamenttia ei mainita, on, että suuntaviivat seuraavat komission kannanottoa joulukuuta 2013. Siinä viitattiin aivan erityisesti en 23 artiklaan, jossa Euroopan parlamentin mukanaolo, joka on erittäin tärkeä taho tässä toiminnassa, se kuvataan, sitä kuvataan vuodessa 15. Joten syy, miksi parlamenttia ei mainita, johtuu vain tästä. Pidimme kiinni tästä komission lausunnosta joulukuuta 2013. Nyt kuitenkin, kuten te tiedätte, 23 artikla vaatii, että komissio tiedottaa parlamentille ja että on jäsentynyt vuoropuhelua kahden toimielimen välillä eri vaiheissa – artiklaa sovellettaessa. Uskon, että tulee tila- tilaisuuksia parlamentille ilmaista kantansa, mikä tulee tehottoman toimintaan tai mahdollisen rahoituksen keskeytykseen. Ja tietenkin tulemme välittömästi kertomaan parlamentille, jos joku tällainen ennakkoehto toteutuisi. Kiitos. Uh, the commission should be sure. Kiitoksia. Komissio pitäisi olla varma siitä, että me seuraamme tätä ja odotamme teidän analyysiamme. Odotamme näitä maakohtaisia analyysejä ja sitä, millä tavalla suhtaudutte politiikan panostukseen näihin maakohtaisiin suosituksiin. Lanko Lopes, haluatteko vielä vastata johonkin näistä kysymyksistä? Olkaa hyvä. Gracias, señora presidenta. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä tuli tarkka kysymys artikosta kahdeksan. Komission edustaja tässä jo täsmensi ja valotti joitakin kohtia, mutta joka tapauksessa siellä juuri, sen juuri komissio ottaa huomioon 23 artiklan yhdellä yhteydessä annetaan huomioon jäsenvaltioiden ja neuvoston kannat. Se, miten sove- Tämä siitä, miten artiklaa 23 sovelletaan. Haluan kiittää kaikista näistä huomioista ja ehdotuksista. Mietintöhän on tulosta vuoropuhelusta varjoesittelyiden kanssa, koska aina olen pyrkinyt siihen, että kun makrotaloudellinen edullisuus, joka liittyy artiklan 23 ja liittyy myös viime vaalikauteen, jolloin tästä keskusteltiin varsin paljon ja silloin haluttiin hylätä äh, lähes yksimielisesti tämä täällä valiokunnassa, niin tämä kyllä edellyttää sitä, että kun kehitetään tämän artiklan käyttöä, niin siinä pitää ottaa siitä pitää olla laajalti yhtä mieltä tässä valiokunnassa. Me yritämme nyt löytää tällaista yhteisymmärrystä, se ei varmaankaan, se varmaankin kyllä tulee olemaan varsin vaikeaa, koska lähdemme liikkeelle äh, varsin erilaisista kannoista. Mutta tässähän nyt etsitään sen tasapainoa ja uskon, että me kyllä tässä onnistumme. Vielä on aikaa täsmentää eri kohtia, hälventää epäilyjä. Ja niin kuin olemme jo voineet todeta, valiokunnassa kyllä on valmiutta tehdä yhteistyötä ja tämä tässä helpottaa. Haluan kiittää kaikista näistä esityistä ajatuksista ja kommenteista. Nyt vielä sitten jatkossa syvennämme tekstiä, kun saamme tietoomme näitä tarkistuksia. Pyrimme etsimään näitä yhteisymmärryskohtia ja kompromisseja. Ja tietenkin otamme huomioon alueiden komitean kannan. Sehän tunnustaa, että on saatu aikaan aika tasapainoinen teksti, mutta sitä vielä voidaan hiukan hioa, joten jatkossa sitten parannetaan vielä tätä lausun, tätä mietintöluonnosta. Haluan vielä kiittää valiokunnan se on helpottanut kovasti omaa niin On ilo tehdä aina teidän kanssanne työtä ja meillähän on vielä puolitoista kuukautta aikaa. Kiitän jo kaikkia etukäteen tarkistuksista ja muista kommenteista. Kiitos. Thank you, thank you very much. Kiitoksia paljon. Kiitoksia tästä erittäin myönteisestä positiivissävyisestä keskustelusta. Muistuttaisin vielä takara takaraja tulee olemaan kello 12. 19. toukokuuta. Nyt sitten siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kyse on keskustelusta, jonka aiheena on oma aloite, takavaliokunta aloitteinen mietintö EUn strategia Andrianin Joonian meren alueella Esittelemme on Ivan Jakovčić. Pelkäkun Eurooppa-neuvosto 2014 kesäkuussa esitti pyyntönsä komissio antoi tiedon, joka koskee meren ja meren alueen strategiaa. Tarkoituksen laatia toimintasuunnitelma. Strategia on kolmas EUn makrotalousaluestrategia ja se kattaa kahdeksan maata. Puolet niistä on EUn jäsenvaltioita Kroatia, Kreikka, Italia ja Slovenia nimittäin. Puolet maista puolestaan on ehdokasmaita Albania, Montenegro ja Serbia, sekä mahdollisia jäsenvaltioita, kuten Bosnia ja Herzegovina. Yleisenä tavoitteena strategialla on edistää taloudellista ja, kohi- taloudellista ja muuta kestävää kasvua, työpaikkojen luomista ja kasvua. Euroopan unionin on tässä tärkeä roolinsa. Tarkoituksena on parantaa myöskin kilpailukykyä, houkuttelevuutta ja alueen yhteenkuuluvuutta samalla varmistaen terveen meriympäristön ja rannikkoalueiden kestävän kehityksen ympäristön kannalta. Herra Jakocic voi nyt kertoa alustavista näkemyksistään. Sitten varjoesittelijät saavat puhua ja paikalla on myöskin komission edustaja Herra Jakocic. Nyt saatte puheenvuoron ensimmäistä käsittelyä varten. Predsjednico, Kiitoksia, puheenjohtaja. Näin alkuun haluaisin todeta, että vaikutelmani on se, että tämä aloite, joka syntyi niin kuin, kuin alhaalta ylöspäin, niin kuin nykyisin tavataan sanoa, tuli alueessa paikallisviranomaisilta vuonna 2010. Ja sitä käsiteltiin myös Italian puheenjohtajakauden aikana se käynnistettiin viime vuonna täällä Brysselissä marraskuussa ja mielestäni se, että meillä on EU-strategia Adrian ja Joonian meren alueelle on hyvä asia. Se on otettu hyvin vastaan, se on erinomainen strategia. Se on Länsi-Balkanin maidenkin kannattama, ehdokasmaiden kannattama tuolla alueella. Ja mainitsitte jo mielenkiintoisia tämän strategian osioita. En nyt aio niitä ryhtyä toistelemaan, mutta toteaisin, mitä olen saanut huomata tässä. Ja mainitsisin, että kollegat toivon mukaan myöskin kertovat sitten kommenteistaan niin, että voimme saada kesäkuuhun mennessä ensimmäisen luonnoksen tästä mietinnöstä valmiiksi. Sen jälkeen tarkoituksena on kerätä kaikki tarkistukset kesäaikana. Ja toivottavasti sitten ensimmäisen tai toisen täysistuntokauden aikana lokakuussa voimme hyväksyä tämän asiakokonaisuuden. Kävimme ensikeskustelun Strasbourgissa noin puolitoista kuukautta sitten, mm, mm, siis meidän esittelijöiden välillä. Ja minun mielestäni tämä kokous oli hyödyllinen. Varjoesittelijät ja minä itse tapasimme ja keskustelimme tästä asiasta. Sen jälkeen minulla oli useita kahdenvälisiä kokouksia varjoesittelijöiden kanssa tästä aiheesta. Olemme luoneet hyvän ilmapiirin välillemme ja se mahdollistaa sen, että mietinnöstä tulee mahdollisimman hyvä. Toivottavasti myös voimme löytää sitten konsensuksen poliittisten ryhmien välillä. Henkilökohtaisesti minulla on tietysti tämä miellyttävä tehtävä kirjoittaa asiakirja. Haluan myös painottaa sitä, että olen ollut mukana kolme kertaa aluekomitean kokouksissa ja komiteassa on työryhmä, joka käsittelee Adrian ja Joonian meren aluetta. Olemme tavanneet täällä Brysselissä ja keskustelleet aiheesta. Myös siellä otetaan asiaan kantaa ja tällä tavalla ollaan mukana tämän mietinnön laatimisessa. Minut on jo kutsuttu useisiin kokouksiin jossa keskustelemme tiettyjen alueiden eduista. Kolmanneksi haluaisin mainita sen, että olen esittelijän ominaisuudessa käynyt vierailulla useissa eri maissa ja olen keskustellut Kroatian pääministerin kanssa, Djukanovicin kanssa Montenegrosta, Raman kanssa ja Vocicin kanssa Serbiasta – Ja haluaisin kiittää Bugovicia, varjoesittelijää, jonka toivon järjestävän meille tapaamisen Slovenian pääministerin kanssa. Olen myös keskustellut näistä aiheista eri tasolla Italiassa, mukaan lukien Venetsian Julian alueen johtajan kanssa. Sama koskee Kreikkaa, jossa tavoitteena on tavata eri ministereitä. Mm, he antavat sitten oman panoksensa tähän kysymykseen. Kreikassa pidetään konferenssi, mm, joka käsittelee Adrian ja Jonianmeren strategiaa. Valitettavasti se on samanaikainen, kun meillä on täysistuntokausi Strasbourgissa, joten ensin en pääse henkilökohtaisesti paikalle, mutta toivottavasti joku toimii siellä sitten varamiehenä. Adrianmeren ja strategiasta voin sanoa sen verran, että sanotaan hyvin lämpimästi vastaan ja kaikilla on korkeat odotukset sen suhteen. Toivon, että kaikki on helposti ennakoitavissa ja voidaan kohdistaa toiminta ongelmanratkaisuun, aloittain eri aiheista, kuten ihmisoikeuksista, mm, jotka ovat perusoikeuksia. Ja sen jälkeen voidaan keskustella myös energiasta, merikuljetuksesta, kalastuspolitiikasta ja monesta muusta. Toivon, että tämä otetaan hyvin vastaan sekä EU-jäsenvaltioissa ja osa tätä strategiaa, kuten myöskin näissä kandidaatti-ehdokasmaissa. Kiitoksia. Kiitoksia siitä, että nyt valmistelet mietintöä tästä strategiasta. Nyt puheenvuoroja saavat varjoesittelijät ensimmäisenä Bogovic. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia Reija tästä alustuspuheenvuorosta, jonka juuri esitti. Hän hyvin hienolla tavalla esitteli toistaiseksi tekemänsä työtä Adrian ja meren strategiaksi. Kyseessä on alue, joka on melkoisen suuri kooltaan. 17 miljoonaa ihmistä asuu tuolla alueella. Mukana on myöskin Italia, Kroatia, Slovenia ja Kreikka, jotka ovat EUn jäsenvaltioita ja joitakin valtioita, jotka kuuluvat Jugoslavian entiseen tasavaltaan, Serbia, Montenegro, Bosnia ja Herzegovina ja niin poispäin. Kyse on siis suuresta alueesta. Tällä alueella on hy- hyvin suuria eroja sen osien välillä. Jotkut ovat hyvinkin pitkälle kehittyneitä alueita, jotka, joiden PKT on 120 prosenttia EUn keskitasosta, ja jotkut maat puolestaan ovat alle eurooppalaisen keskitason ja jopa 30 tasolla, 30 prosentin tasolla ole keskiarvosta. Työttömyysluvut ovat hyvin monenkirjavia myöskin tällä alueella. 4 prosentista 30 prosenttiin on työttömyystaso Lisäksi kyse on saarialueista, jotka ovat hyvin huonosti yhteydessä muuhun maailmaan ja siksi tässäkin koituu ongelmia. Alue kovin monen kirjava. Strategia pistettiin liikkeelle samaan aikaan kuin seuraava ohjelmakausi alkoi kohesiopolitiikan puolella. Ja strategiana tai tarkoituksena on se, että tämä strategia täydentää kohesiopolitiikkaa ja yhteistyötä tuossa osassa Eurooppaa. Yhteistyö ei siellä ole sujunut kovinkaan hyvin. Ei niin hyvin kuin olisi voinut sujua. Ja kuten totesin, siellä on hyvin merkittäviä sosioekonomisia haasteita, jotka täytyy ratkaista ja täytyy varmistaa, että eriarvoisuus ei lisäänny, vaan pikemminkin tapahtuu lähentymistä. Lisäksi muita haasteita, esimerkiksi liikennepuolen liittyviä haasteita. Alueella on joitakin satamia, Koper ja Riika esimerkiksi, jotka helpottaisivat meriliikenteen sujuvuutta lyöntämällä matkaa pohjoisen ja etelän välillä 3000 kilometrillä, mutta kun tarkastellaan maanteita, maanteet ovat huonossa kunnossa verrattuna satamiin. Lisäksi äärialueilla ja äärialueilla, vaikka syrjäisillä seuduilla, energia-alalla ja muutenkin on suuria ongelmia. unioni voi, unionillakin voi olla hyötyä tästä yhteistyöstä, koska esimerkiksi maakaasun toimituksia voidaan toteuttaa tuon alueen kautta. Lisäksi joitakin muitakin kysymyksiä, jotka liittyvät energiapolitiikkaan samanaikaisesti. Ympäristön suojelu on merkittävä asia silloin, kun on kyse kaasun ja öljyn toimituksista Adrian ja Joonian meren kautta. Tähän liittyy suuria vaaroja näiden aineiden kuljettamiseen. Lisäksi on monen, monia muitakin ongelmia, koska Antrian meri on suhteellisen suljettu merialue. Siinä on hyvinkin monia ongelmia, jotka aiheutuvat esimerkiksi käsittelemättömästä jätevedestä, joka lasketaan mereen puhdistamattomana. Lisäksi mereen päätyy jätteitä ja laivat purkavat myöskin jätteensä mereen usein. Kaikki tämä on yhteyksissä myöskin ilmastonmuutokseen. Aluetta riivavat myöskin metsäpalot. Joskus siellä on kärsitty myöskin tulvista, ja siksi alue tarvitsee kansainvälistä apua. Joitakin institutionaalisikin kysymyksiä täytyy voida ratkaista. Korruptio rehottaa alueella yhteistyö eri sektoreiden välillä täytyy saada paremmalle tolalle. Kansainvälinen rikollisuus on myöskin suuri ongelma. Joten kyse on kaiken kattavasta kokonaisvaltaisesta strategiasta, eikä kyse ole edes uudesta rahoituksesta, vaan pikemminkin kyse on siitä, että koordinaatio toimitetaan paremmalla tavalla ja parempi yhteistyö ja koordinaatio on äärimmäisen tarpeellista tuolla alueella. Tämä tarjoaa hyvin paljon uusia hienoja mahdollisuuksia koko tuolle alueelle Euroopassa, myöskin niille maille, jotka eivät vielä ole Euroopan unionin jäsenvaltioita. Meidän täytyy paneutua tämän alueen ongelmiin paljon paremmalla tavalla kuin toistaiseksi. Kuten kollega Jakocic jo totesi, me tarvitsemme myöskin vielä muutosesityksiä ja toivottavasti strategia voidaan hyväksyä syksyllä niin, että tästä päästään sitten eteenpäin tämän asian kanssa. Frida, would you like to take the floor? Grazie Presidente, io mm, volevo innanzitutto... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin todeta, että olen aivan samaa mieltä siinä, mitä todettiin esittelijän toimesta. Ja haluan kiittää esittelijää kaikesta tehdystä työstä. Tässä strategiassa on käänteinen lähestymistapa alhaalta ylöspäin ja minusta se on erittäin tärkeää, kun halutaan varmistautua siitä, että meillä on vahva perusta. Me to, meidän todellakin täytyy mennä pidemmälle, kun kansalliset rajat ovat ja pohtia näitä eri alueita ja mitkä niiden rakenteelliset ominaisuudet ovat. Meillä on strategia, jossa on kaksi yhteistä nimittäjää. Eli Adrianmeri ja Joonianmeri. Valtava määrä vaurautta ja luonnonvaroja, mutta nämä kaksi merta voivat myöskin olla esteenä kehitykselle ja liikkuvuudelle. Kollega, joka puhui ennen minua, totesi, että tässä katetaan yli 70 miljoonaa ihmistä. Ja kuin puhutaan näistä kolmesta perustrategiasta, jota valiokunta on tarkastellut, niin tämä on erityisen tärkeää, koska siinä tuodaan nyt kahdeksan eri maata ja se tarjoaa meille mahdollisuuden parantaa suhteita EU-jäsenvaltioiden ja EUn ulkopuolisten maiden välillä. Siitä syystä tässä strategiassa kannattaa katsoa näitä myönteisiä näkökohtia ja siinä täytyy päästä heikkouksen yli, varsinkin hallitusten heikkouksien yli, jotka ovat olemassa. Tämän lisäksi olemme puhuneet myös makroalueiden hallinnasta ja niiden ohjaamisesta. Nyt meidän täytyy tarkastella myös sitä, millä tavalla tämä strategia yhdistää eri saaret, vuoristoalueet, merialueet ja kaikkilaiset eri alueet, joissa, joilla on paljon heikoksia ja vahvuuksia. On äärimmäisen tärkeää katsoa kahta tavoitetta. Minun mielestäni ensimmäinen tavoite on se, että pannaan näitä korjaavia toimia ja pyritään oikaisemaan niitä virheitä, joita menneisyydessä on tehty, jotka eivät ole toimineet hyvin. Kyseessä on esimerkiksi tapa muuttaa tätä toimintapolitiikkaa, jolla on ollut kielteinen vaikutus. Esimerkkinä voi todeta, että minulla on kokemusta kalasta, jotka ovat todenneet, että usein politiikalla on kielteinen vaikutus ja kalastajat pitävät politiikkaa erittäin rajoittavana Minun mielestäni tämä strategia voi tarjota uutta vauhtia, kun se pohjautuu infrastruktuurin suuriin hankkeisiin ja erilaisiin kokeiluihin. Mehän tiedämme, että tämä makrotalousalue, Adrianmeren ja Jonemeren makrotalousalue, kehittyy tiettyjen peruspilareiden pohjalta. Yksi niistä on ehkä kaikkein tärkein. Ennen kuin puhuttiin näiden kahden meren yhteisistä tekijöistä, ja sinisestä kasvusta. Niin minun mielestäni tämä sininen kasvu nimenomaisesti voi auttaa meitä ja varsinkin yliopistoja, akateemisia ympyröitä. Ja meritutkijat voivat auttaa meitä erittäin paljon, koska on paljon sellaista politiikkaa, jota tässä kehitellään, jotka ovat osa tästä meidän jokapäiväisestä leivästämme, jotka ovat osa alueellista kohesiopolitiikkaa. Meillä on myös paljon kysymyksiä, jotka liittyvät ympäristöön ja sen laatuun. Aiemmin mainitsin myös sen, että joidenkin alueiden tarvitsee reagoida nopeammin ympäristökatastrofeihin ja erilaisiin ympäristötilanteisiin. Euroopassa on paljon tämän kaltaisia tilanteita ja minun mielestäni meidän täytyy ehdottomasti rohkaista eh, riskianalyysiin, sillä mehän tiedämme minkä verran merkitystä ja miten tärkeä nimenomaan tällainen ennaltaehkäisy tällä alueella on. Sitten meillä on vihreän energian kysymys. Teollisuuspolitiikan avain on mielestäni siellä. Ja sitten alueiden yhdistämiskysymys. Tässä on paljon ongelmia ja käsittääkseni meidän täytyy keskittyä infrastruktuuriin. Emme saa jättää huomiota verkostokysymystä. Paljon työtä pitää tehdä, jotta voidaan yhdistää toisinsa lentokentät ja satamat ja näin parantaa liikkuvuutta, jos haluamme saada aikaiseksi tehokkaan eurooppalaisen liikenneverkoston. En halua puhua liian pitkään Ja tietysti kestävä matkailu on tärkeää. Kaikki nämä alueethan luottavat matkailuun. Monet alueet ovat myöskin todellisia helmiä. On tärkeää katsoa luonnon säilytystä. Ja monet alueet ovat myöskin Unescon maailmanperintökohteita. Me tarvitsemme sellaista hallintoa, joka rohkaisee parhaiden käytäntöiden vaihtoon, jossa on mukana myös yksilöitä, koska tällä strategialla ei ole mitään omia voimavaroja. Se ei kuitenkaan merkitse sitä, että me voisi hyödyntää tätä strategiaa yksityisten investointien lisäämiseen. Täytyy tietysti varmistautua siitä, että kaikki tuntevat nämä strategiat. On tärkeää jakaa tietoa ja selvittää sitä, mitä tämän strategian lopulliset tavoitteet ovat, jos tavoitteena on siis menestys. Minusta meillä on ihan selkeästi esillä tässä se, mitä täytyy tehdä. On esitetty paljon järkeviä ehdotuksia. Meidän täytyy viedä eteenpäin tällaista integroitua lähestymistapaa koska kyseessä on strategia, jossa integroidun lähestymistavan asema on oleellinen. Kaikkien täytyy olla sen kannalla ja joku mainitsikin alussa, Ja meidän täytyy tässä suhteessa ottaa huomioon nämä kaikki eri vaihtoehdot. Kiitoksia tästä erittäin kunnianhimoisesta strategian esittelystä, Rova Tamacic. Iznimno mi je zadovoljstvo i čast što kao izvjestiteljica u Sijeni. Kiitoksia puheenjohtaja. Minun on suuri ilo ja kunnia toimia asiassa varjoesittelijänä ja työstää muiden kollegoiden kanssa yhdessä tätä asiaa. Kun tarkastan strategian laatua ja sen täytäntöönpanoa, siellä saattaa olla erittäin myönteinen vaikutus Adrian ja Joonimeren alueen maille – Strategia koostuu neljästä pääpilarista, jotka liittyvät läheisesti toisiinsa. Todellista edustusta voidaan siksi saada aikaan vain ja ainoastaan, mikäli kaikkia neljää pilaria pistetään täytäntöön laadukkaalla tavalla. On tärkeää painottaa sitä, että komission toimintasuunnitelma ei ole sitova mukana olevien maiden kannalta, eikä myöskään strategialle sitova. Kyse on vain ehdotuksista sen osalta, kuinka edustusta voidaan saada aikaan ja paremmin yhdistää Arjemeren ja Joonemeren alueen maata muuhun maailmaan. Lisäksi voidaan tarkastella sitä, miten olemassa olevia varoja voidaan paremmin käyttää hyväksi. Äärimmäisen tärkeää tiedottaa osapuolille ja tavallisille ihmisille tämän strategian luomista mahdollisuuksista. Hyvä strategian täytäntöönpano riippuu hyvin pitkälti osastoista maista ja niiden kyvystä ottaa vastaan olemassa olevaa tukea. tavoitteena pitäisi olla se, että henkilöstöä koulutetaan sen varmistamiseksi, että tuen käyttöaste on hyvä ja hallinnollista kapasiteettia rakennetaan riittävälle tasolle. Toinen pilari puolestaan yhdistää alueen, alueen muun maailman. Tämä luo lukuisia uusia mahdollisuuksia kasvulle ja kehitykselle. Tämä alue on yhtään huonosti yhteydessä muuhun maailmaan liikenteen osalta, varsinkin kun on kyse muusta osasta Eurooppaa. Totesin vain, että esimerkiksi Mikäli haluan päästä yhdeltä saarelta Zagrebin, tähän menee vähintäänkin yhdeksän tuntia aikaa. Nyt puhun omasta kotisaarestani, joten Kanadaan pääsee nopeammin kuin kotikaupungistani Zagrebiin. Siksi me tarvitsemme kunnollisia infrastruktuuria, infrastruktuuria investointeja. Energiakysymykset on myöskin erittäin tärkeitä tarvitsemme sosiaalisen kehityksen kannalta. Minä vastustan Adrian meren öljynporauksia. Öljynporaus vaarantaa matkailun, joka on kaikkein tuottoisin maani tulonlähde, Kroatian tulonlähde. Matkailuala luo työpaikkoja ympäri vuoden, erityisestikin niillä alueilla, joilla työllisyysmahdollisuudet ovat rajoitetut esimerkiksi saarialueilla ja pienissä rannikkokaupungeissa. Herra Papadimolisia en nyt näe, joten Rova Vana saa seuraavan puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Madam Chair. I have to apologize. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän vihreiden varjoesittelijän puolesta. Hän ei päässyt paikalle. Haluaisin ottaa tärkeän kysymyksen vihreille. Nimittäin se jo mainittiinkin öljynporaus Adrian merellä. Tehän tiedätte, Kroatian hallitus teki moniakin aloitteita öljy, öljyn etsinnä, öljyvarojen etsinnästä ja tutkimusalueita hyväksyttiin ja tässä toimittiin varsin kiireessä ja opakilla tavalla avoimia kysymyksiä on jäljellä, miten täytetään kansanlainsäädäntöä ja puuttuu julkista keskustelua asiasta ja vihreissä me tietenkin joudumme sanomaan, että se vaarantaa ei vain suuren meri ekosysteemin ja luonnonvarat, vaan tämä on myös miljoonille ihmisille elinkeino lähde, jotka elävät matkailusta tai kalastuksesta. Haluaisimme todellakin, että tässä strategiassa käytetään varsin vahvaa sanamuotoa tällaista toimintaa vastaan – öljyvarojen hyödyntämisestä ja toivomme, että esittelijä kuuntelee herkällä korvalla meidän ehdotuksiamme, koska niin kuin jo sanottu, strategia pitäisi perustaa neljälle asialle kestävä matkailu, sininen kasvu, verkkojen Eurooppa tai alueiden yhdistäminen ja ympäristön la, ympäristöpolitiikan laadukkuus. Ja tässä tavallaan nämä kaikki kyllä jo vaarantuisivat. Kiitos. Madame Ringrazio anch'io il collega per la prima bozza e inizio il mio intervento. Kiitoksia. Haluaisin kiittää teitä tästä ensimmäisestä luonnoksesta. Näin alkuun toteaisin, että olen kovin ilahtunut tästä integroidusta strategiasta, joka sisältää 70 miljoonan ihmisen makrotaloudellisen alueen useita EU-jäsenvaltioita ja EUn ulkopuolisia valtioita on mukana. Ja yhteistyötä on näiden kahden tyyppisen Äh, alueen välillä. Neljä sinisen kasvun pilaria ovat erittäin tärkeitä mielestäni. Ja minusta sitä tulee katsoa myös näiden maiden näkökulmasta katsoen. Olisi hyvä ehkä laittaa tänne jonkunnäköisiä suuntaviivoja energiainfrastruktuuriverkostoista ja liikenneverkostoista, jotka varmistavat, että ne ovat ympäristöllisesti kestäviä ratkaisuja. Temporosa-hanke esimerkiksi on sellainen. Se, mitä tässä valiokunnassa tehdään, on kyllä nyt aivan kultainen mahdollisuus, että toivottavasti tämä strategia todellakin kattaa nämä useat eri teemat. Se tarjoaa myös paljon erilaisia mahdollisuuksia, joita kannattaa katsoa. Ympäristöllisesti kestävä malli ja uudelleenmukauttamisen mukauttamisen malli ovat tärkeitä ja meidän aluevalikunnan jäsenten tehtävänä on tarkastella sitä, mitä voimme tehdä tässä suhteessa jotka auttavat sitten kollegamme tämän yhteistyön nimissä. And now miss... Nyt sitten Rova Suicha. Toivottavasti lausuin nimenne oikein. Bit ću potpuno otvorena. Došla sam na ovaj sastanak odbora. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun ihan suoraan. Tulin tähän kokoukseen. En ole jäsen varsinaisesti, mutta kuulun ulkoasiain valiokuntaan ja Enviin. Joten meidän täytyy kirjoittaa lausunto. Ja siksi tulin tähän valiokuntakokoukseen, jotta pystyn osallistumaan kuuntelemaan tätä keskustelua. Ja täältä puolta sitten laadin tämän lausuntoni. Me olemme olemme tehnyt tässä yhteistyötä jo monen vuosien ajan esittelijän kanssa. Silloin kun Arjan Joonian meren alue tavallaan luotiin, odotin ehkä hiukan yksin yksityiskohtaisempaa asiakirjaa jo tänään, mutta kuulin, että moni asia on vielä kesken. Nyt sain kuitenkin hiukan enemmän tietoa italaisen kollegan suulla. Kuitenkin tässä on jo laadittu yksi asiakirja ja on komission tiedonanto, joka on suunnattu neuvostolle ja parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle. Sitten jo nyt kolme maata kuuluu EU, tulevat tältä alueelta. En nyt toista näitä neljää pilaria, mutta yksi asia mielestäni tässä pitää mainita. Se on tarpeen ajatella nimittäin maahanmuutto Välimeren alueella, maahanmuuttovirrat ennemmin tai myöhemmin. Se näkyy myös Adrian meren alueella, sen takia tämä asia pitäisi ottaa mukaan tähän. Joku täällä mainitsi, että meret eh, ovat, tava, ovat olleet aikaisemmin esteitä, mutta asia on kuitenkin niin, että Jonianmeren ja meren alueilla meret toimivat siltoina. Ehkä tällä hetkellä sillat voivat, anteeksi meret voivat edustaa jonkinlaista ongelmaa, mutta minä tulen itse Etelä-Kroatiasta, Dubrovnikista. Ja jotta Dubrovnikista pääsee Ravennaan, se on ystävyyskaupunkimme, niin silloin pitää kulkea Zagrebin kautta, Ljubljanin, Bolonen ja niin edelleen kautta, kun taas Ravenna on kuitenkin ihan suoraan Adrianmeren toisella puolella. Tähän meidän pitäisi keskittyä jatkossa. Tätä kautta myös voidaan saada aikaan kasvoja ja uusia työpaikkoja. Meillä täytyy olla strategia, mutta vieläkin enemmän tarvitaan täytäntöönpanon puolta. Meillähän on strateginen asiakirja, joka meille lähetettiinkin, lähetettiin komissiosta, mutta meidän täytyy antaa konkreettisia tehtäviä jäsenvaltioille. Muutoin strategia jää täytäntöönpanematta yksinkertaisesti. Minä itse tulen siis Kroatiasta ja kuten sanoin, rannikolta. Ja minun täytyy sanoa, että kun on puhe öljystä, me vastusta tutkimuksia öljytilanteesta, mutta vastustamme sitä tapaa, jolla hallitus on asiassa toiminut. He ryhtyvät toimintaan ilman mitään kunnollista tutkimusta ilman, että eh, suurelle yleisölle ilmoitettiin, että kunnollinen tutkimus pitäisi ensin laatia. Meidän pitäisi todellakin tietää, mitä sieltä löytyy, Mm, Adrian meren pohjalta, minkälaisia kerrostumia, ja me puollamme avoimuutta, ja tässä erityistapauksessa olen samaa mieltä kollegoni, kollegoini kanssa sekä vihreistä että Rova Tomasisin kanssa. Tätä pitää korostaa yhtenä kaikkein tärkeimpänä kysymyksenä meren pohjoisosassa. Kaiken kaikkiaan haluaisin vielä ottaa toistaa, että olen tyytyväinen tästä keskustelusta. Meillä on ollut jo aikarajoja valiokunnassa lausuntojen kohdalla, mutta olen sitä mieltä, että ennen kuin lausunto laaditaan, meillä pitäisi olla strategian luonnos ja sen jälkeen laadimme lausunnon. Mutta nyt me laadimme lausunnon komission strategiasta, joten hiukan enemmän koordinaatiota tässä tarvittaisiin. Nyt valiokunta vasta aloittelee työtään ja nyt olemme havainneet, kuinka monta kokousta on järjestetty ja kuinka moni ihminen on jo työstänyt tätä omaa mietintöä. Tämä tässä on nyt, nyt, selväksi. Herra Valkarsel, te lusitte puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Noin kolme vuotta sitten herra Alfos se kuului silloin parlamenttiin ja, ja silloin aloitti jo työtä ja siitä saataisiinko aikaan makroalue Välimeren, läntisen Välimeren alueen kanssa ilman, että tietenkään mitenkään kilpailtaisiin Välimeren unionin kanssa. Sitten herra Alfonsi tuli siihen lopputulokseen, että huolimatta siitä, että varauksia oli, niin kuitenkin aika selkeää mielenkiintoa asiakohtaan kohtaan tunnettiin monellakin alueella – mielestäni olisi todella kiinnostavaa voida vielä tätä asiaa eteenpäin, syventää näitä tutkimuksia, lisätä toimintavasta yhteistyötä, niin kuin tässäkin mielenkiintoisessa tehdään ja Haluaisin vielä korostaa, että hirvittävät tapahtumat, joita tällä, tällä kolkalla tapahtuu tällä hetkellä, tämä on lisän tunnetta siitä, että tulevaisuus, Euroopan tulevaisuus löytyy Välimereltä. Ja olemassa olevat yhteistyöohjelmat on huonosti laadittu ja niiden on vaikea toimia ja yhteistyö niiden yhteydessä on myös hankalaa. Sitten kun otetaan huomioon se, että Euroopan komissio on ainoa hiukan skeptinen sen suhteen, miten näitä strategi- ja strategioita voitaisiin lisätä, niin kannattaa kuitenkin tässä oikeassa mainita, että jos kokemukset jo nyt pystyvät osoittamaan, että lisäarvoa löytyy, kun vahvistetaan koheesiota taloudellisesti, sosiaalisesti ja alueellisesti, niin silloin olisi kyllä hyvä, että laajennettaisiin tämän tyyppistä yhteistyötä muillekin alueille. Joka tapauksessa puheenjohtaja, mikä tahansa strategia, joka voi synnyttää suurempaa yhteistyötä alueiden kesken ja saada aikaan hankkeita, jotka puoltavat taloudellista tilannetta, niin sehän on kaikki tervetullutta, kyllä. Ainakin kun ei lisätä hallinnosta taakkaa ja, li- ja byrokratiaa liia- liiallisessa määrin. Kiitos. Thank you, Mr. Valkarsel. Kiitoksia, herra Valkarsel. Mikäli muita puheenvuoropyyntöjä ei enää ole, paitsi että herra Van Nistelrooy haluaa puhua, olkaa hyvä. Ja voorzitter, dank u wel. Het is Kiitos puheenjohtaja. Tämä on Irin omaista työtä, jota Cic on tehnyt. Meidän täytyy nyt hieman pohtia sitä, mitä lisäarvoa tällä mietinnöllä tulee olemaan. Ja miten, tämä, miten nämä linjat, päälinjat tässä muotoutuvat. Pitäisi kenties katsoa niin kuin tekin tarkastelitte hallintopuolta, sitä yhteistyötä, jota ihmisten välillä on, miten sitä voidaan edistää ja katsoa, miten asiat nivoutuvat toisinsa. Uskon, että muiden näiden maiden suhteen tässä ei ole paljonkaan saatu aikaan. Ja mikä on sitten tämän keskustelun tulos? Asiakirja on olemassa, tämä on selvää, ja tämä valiokunta-aloitteinen mietintä halutaan laatia – jotta hieman voidaan nopeuttaa tätä työtä ja luoda parempia tuloksia, että mahdollista paremmat tulokset kuin mitä muilla välillä olisi saatu aikaan. Tämä on että mielenkiintoista. Ja toinen seikka on se, että kun ylipäänsä puhutaan hallinnosta, ja mikäli todellista yhteistyötä halutaan saada aikaan ja ryhtyä kaikenlaiseen luovaan toimintaan rajat ylittävällä tavalla, niin voidaan ottaa esimerkiksi Itämeri Itämeren ensimmäinen tällainen yhteistyöalue. Nyt äh, ei pitäisi ottaa, niitä otetaan kaikki asiat kerralla hoitaan, vaan nyt on pohdittu lähinnä Itämeren puhdistamista. Er- Esittelijät toteaisin, että tästä se keskittyy asioihin ja sitten kun oikeastaan tämä saadaan aikaan, se täytyy tuomasta toimeen ja täytyy ryhtyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka auttavat kaiken kaikkiaan. Näin tässä täytyy lähestyä tätä asiaa. Ja täytyy ensin tarttua villakoiran ytimeen. Siitä täytyy voida keskustella ja sitten katsoa, miten asiat voidaan ihan oikeasti tehdä eri tavalla kuin aikaisemmin. Ja mikäli tähän päästään, silloin meillä on menestyksekässä lisä, menestykkäs strategia, jolla on oma lisäarvonsa. Haluaisin kuulla teidän sanovan, mitä te käsitätte tällä kaikella, miten te suhtaudutte asiaan. Ja sitten viimeinen seikka vielä, asia, jota usein toistan. Totesin, että mitään ylimääräistä rahoituserää ei tästä saa syntyä, kun tarkastellaan politiikka esimerkiksi. Tästä ei saa tulla lisäkustannuksia. Eurooppa, Euroopassa miksi valitaan makroalueita, jäsenvaltioita hoitava, hoitakoota nämä makrostrategiat. 2020 vuosi lähestyy. Ja usein pohdi, katsotaan, että mikäli EU-regioita, tällaisia yhteistä alueita luodaan, niin tämä on ihme ratkaisu, joka ratkaisee kaiken. Mutta nyt pitäisi syventyä vielä syvemmälle ja katsoa, mitä täällä voidaan saada aikaan – ja mitenkä halukkaita ollaan ryhtymään tähän työhön. Ja mitä lisäarvoa tällä kaikilla on? Tämä minä haluaisin tietää. Thank you. Mr. Jakovcic, you have... Jakovcic, nyt teillä on tilaisuus vastata, mutta sitä ennen kuulisin mielelläni komission näkemyksen asiaan. Herra Balette on komissiosta paikalla. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti en halua äh, rohmuta meidän tässä puheaikaa. Sallikaa minun kuitenkin ensin todeta se, että me odotamme mielenkiinnolla tämän mietinnön valmistumista. Ja tämän iltapäivän keskustelu jo osoittaa, että mietinnöstä tulee varsin kiinnostava ja hyödyllinen. Haluaisin vain ottaa esille muutaman seikan. Ensinnäkin, niin kuin useatkin puhujat sanoivat, että kyseinen strategia on tulosta tällaista lähestymistavasta, jossa lähdetään alhaalta ylöspäin liikkeelle. Toimintasuunnitelma, joka on olennainen osa Adrian meren makrota alusta, minkä takia on yhteydessä sidosryhmiin alueellisella ja paikallisella tasolla kansalaisyhteiskuntaa on myös kuultu. Ja kaikki mahdolliset sidosryhmät, jotka vaan on voitu koota yhteen kymmenen kuukauden aikana otettu huomioon 2013-2014 vuoden aikana. Joten neljä pilaria aivan erityisesti on juuri tulosta näistä kuulemisista ja olemme ottaneet huomioon myös aikaisempien strategioiden opit. Täällä mainitsin Itämeren strategia, mutta myös Tonavan strategia. Tässä on keskitty siis neljään pilariin, jotka sosiaalitkin tunnustivat, tunnistivat kaikkein tärkeimpinä. Silloin yhteistyö alueen ja jäsenvaltioiden välillä luo kaikkein eniten lisää arvoa sininen talous, alueiden yhdistäminen, liikenne, energiaverkot, ympäristöllinen laadukkuus, kestävyys, sen toimet, jotka ovat mukana toimintasuunnitelmassa ja hankkeet ovat indikatiivisia, niin kuin täälläkin on todettu, indikatiivisia toimia ja esimerkkejä yhteisistä yhteistyöhankkeista, mutta nämä neljä pilaria ja kahdeksan maata sopivat siitä, että lähdetään liikkeelle neljästä pilasta eikä yhtään enemmästä alku, alku, alkuvaiheessa. Tässä todellakin on, näihin keskittyminen on tärkeää ja toivottavasti tämä mietintö sitten auttaa vielä vahvistamaan tätä alkuperäistä priorisointia niin, että strategia voi saada aikaan myös tuloksia. Sitten toinen asia, jonka ottaisin esille – Nimittäin olemme nyt varsin kriittisessä vaiheessa strategian suhteen. Tällä hetkellä ollaan sellaisessa vaiheessa, missä siirrytään sanoista toimiin. Strategia hyväksyttiin viime syksynä Eurooppa-neuvostossa. 18. marraskuuta oli erittäin tärkeä konferenssi Italian kaudella ja nyt sen jälkeen olemme tehneet läheistä yhteistyötä kansallisten ja aluehallintojen kanssa, jotta saadaan aikaan nämä no, tarvittavat hallintorakenteet. Tämä on tämä kriittinen vaihe, johon viittasin. Tämä ei ollut helppoa, että maita tapahdu välittömästi. Tässä tarvitaan ponnisteluita kaikilta sidosryhmiltä, kaikilta toimijoilta, jotta voidaan juuri siirtyä sanoista toimeen ja saada aikaan ne hallinnolliset rakenteet, jotka todellakin sitten tuovat tuloksia mukanaan kahdeksan osallistuvaa maata ovat tässä tärkeässä roolissa sitten hallinnossa tulee tällainen monitasoinen hallinto, missä kansalliset ja alueelliset ja paikalliset viranomaiset ovat mukana tässä toiminnassa. Sitten komissio tekee parhaansa, jotta jatkossakin voi auttaa ja koordinoida. Mutta nämä kahdeksan maata itse ovat kuitenkin kaikkein tärkeimmässä roolissa. Ja vielä lopuksi, kuten sanoin, odotamme jo innokkaasti mietintöä, joka hyväksytään tässä valiokunnassa kesäkuussa, mikäli sen oikein. Olemme valmiita auttamaan mietinnön sisällön hiomisessa, jos meitä apua toivotaan ja tarvitaan. Ja me toivomme, että mietintö auttaa juuri tässä vaiheessa, että saadaan liikkeelle kansalliset ja alueelliset hallinnon tasot – ja voidaan sitten ottaa, alkaa suunnitella täytäntöönpanon vaihetta niin, että strategia voi alkaa tuottaa tuloksia ja täyttää näitä odotuksia, joita ihan oikeutus nyt on. Kiitos. Haluaisin täsmentää. Todennäköisesti mietintöluonnos saadaan kesäkuussa. Sitten siitä voidaan valiokunnassa keskustella ja todennäköisesti tämä lyödään lukkoon sitten heinäkuun. Eli Jakovčića, olkaa hyvä. E, se. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita tästä erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta. Ja haluaisin kiittää Van Nistelroita hänen kysymyksistään. Näin alkuun haluaisin sanoa tiettyjä yleis- kysymyksiä. Euroopan unionin makroaluestrategioilla on lähtökohta joka on kolmiulottuvuuksinen, ei taloudellisille rahoitukselle ja haluaisin saada hieman lisää rahaa, kun puhutaan tästä Adrian meren, Ionian meren strategiasta, mutta valitettavasti säännöt ovat sitä, mitä ne ovat. Siihen, mitä edustaja Suitsa totesi, säännöt ovat olemassa, eivätkä ne ole minun luomiani. Ymmärrän täysin sen, mitä toteatte, mutta meidän täytyy hyväksyä tämä olemassa oleva prosessi ja ole, voimassa olevat säännöt. Tietysti voimme pyrkiä muuttamaan tiettyjä asioita. Voidaan esimerkiksi pyrkiä muuttamaan tätä kolmen ei-politiikkaa, jossa mielestämme ei ole oikea – ja sitten voimme katsoa myös tätä asiakirjaa tälleen tarkastellaan. 70 miljoonaa ihmistä, kahdeksan maata. Tämä strategia on erityisen tärkeä Etelä-Euroopalle ja varsinkin tässä yhteydessä meidän täytyy ottaa huomioon tiettyjä uusia kysymyksiä, jotka nyt ovat tärkeitä. Papadimusen kanssa olemme jo keskustelleet mahdollisuudesta sisällyttää maahanmuuttokysymys keskusteluihimme. Maahanmuutto ja sen aiheuttamat ongelmat Kreikalle ja myös muille osallistujamaille on ehdottomasti kysymys, joka täytyy sisällyttää tähän mietintöön. Riippumatta siitä, että olemme tietoisia neljästä olemassa olevasta strategian pilarista, jotka eivät käsitä tätä kysymystä. Lisäksi haluaisin painottaa seuraavaa. Tällä strategialla on valtava lisäarvo, koska se mahdollistaa eri maiden välisen yhteyden. Tästä Tomasic puhui. On todennäköisempää, päästä Kanadaan tietyssä ajassa kuin vain yhteen alueen kaupungeista. Muistan, miten kerran haluaisin mennä kauden. Minun täytyy lentää Zagrebista Roomaan, Roomasta Beskaraan. Ja itse asiassa näiden maiden välinen maantieteellinen välimatka on vain noin 100 mailia. Eli selkeästi näiden maiden välinen väliset yhteydet ovat ongelmallisia. Me pyrimme saamaan parannettua yhteydenpitoväyliä näiden valtioiden välillä. Se ei koske pelkästään EU-valtioita, vaan kaikkia aluevaltioita. Ja Adriameri on erittäin hyvässä paikassa. Se mahdollistaa tällaisen yhteenliittämisen. Rannikkokaupungit ovatkin jo yhteydessä toisiinsa eri liikennemuotojen kanssa. Lisäksi Adrian Unionin alueen edelläkävijä on ollut kovin aktiivinen. Eli meillä on olemassa edellytykset tulevalle yhteistyölle. Se, mitä me tarvitsemme, joka tarjoaa lisäarvoa, ja toivottavasti voimme sitä työstää, niin toivottavasti kykenemme myöskin tarjoamaan puitteiston tulevalle yhteistyölle, ei pelkästään kohdallisen vaan myös muiden välineiden avulla. Junckerin komissio ja Euroopan investointipankki ovat myös valmiina tarjoamaan tukeaan tälle strategialle. Roy, voisitteko kuunnella tätä, kun tämä nyt on vastaus teidän kysymykseenne? Anteeksi nyt tämä keskeytys. Mielestäni erittäin tärkeää on komissaari Kataisen valmius olla rehellinen. Kysyn häneltä suoraan siitä, että suhtautu Junckerin rahasto avoimesti niihin maihin, jotka ovat osallistujamaita Adria Jonemeren alueella, mukaan lukien ne valtiot, jotka eivät ole jäsenvaltioita? Vastaus oli kyllä, jos osallistuvien maiden ja yritysten edut ovat legitiimejä. Eli jos yritykset Ruotsista, Sloveniasta, Saksasta ja niin edelleen ovat kiinnostuneita alueesta, niin rahoitus on saatavilla. On kysymys, joka aiheuttaa paljon ongelmia, ja olen tätä toistellut Euroopan parlamentin keskusteluissa. Kysymys on uusiutuva energialähteitä koskeva kysymys. Vesivoima on asialla on valtava potentiaali tällä alueella. Siitä voi olla kovasti hyötyä, erityisesti matalahilitalousyhteydessä, johon pyrimme Euroopan unionissa. Eli meillä on paljon erilaisia kysymyksiä, jotka saattavat luoda lisäarvoa tässä uudessa strategiassa. Äsken Euroopan investointipankin pääjohtajalta kysyttiin Strasbourgin täysistunnossa sitä, että onko investointipankki osallistumaan, valmis osallistumaan niihin hankkeisiin, joiden tavoitteena on liittää yhteen Adrianmeren alue, kuten esimerkiksi tämä Adria-Jonjanmeren välinen väylä tai tieyhteys Triestestä Atenaan. Tai esimerkiksi kaasuputkisto, jonka pitäisi myös olla yksi näistä väylistä. Tai se, että luodaan tällainen rautatie käytävä Ankoonasta baarin. Kaikki nämä kysymykset ovat asioita, jotka ovat tärkeä osa tätä mietintöä. Ja tietysti kuten näette, niin meillä on todellakin erittäin selkeitä konkreettisia ehdotuksia, joita osallistujamaista on saatu. Yhteenvetona toteaisin seuraavaa. Haluaisin myös vastata tähän aika alkanut tosi kysymykseen, joka koskee öljyn hyödyntämistä Adrian merellä. Minä olen sillä kannalla, että ollaan kovin rehellisiä ja suorapuheisia. Minä uskon, että meidän ei tulisi tässä kierrellä ja kaarella, vaan ihan suoraan ilmaista huolenaiheemme silloin, kun kysymys on öljyporauksesta meressä. Ei kuitenkaan tulisi unohtaa sitä, että Italian ystävämme ovat jo suorittaneet öljyporauksia siellä jo noin kymmenen vuoden ajan. Eli kyseessä on legitiimi kysymys siitä, miksi tämä toinen maa Adrianmeren toisessa päässä ei tekisi samoin. Ja tässä yhteydessä ymmärrän kyllä Kroatian hallituksen kannan. Mutta kun otetaan huomioon, että minä nyt olen kotoisin niin nyt kaikkein tärkeimmistä Kroatian turismialueista, niin voin vain painottaa sitä, että matkailu on elinkeinolähde niin monille rannikolla asuvilla, myös kalastajille. Ja siitä syystä uskon, että meidän tulisi pyrkiä löytämään yhteinen kanta tässä kysymyksessä. Minusta meidän tulisi välittää erittäin vahvoja viestejä, kun puhutaan öljyporauksesta Adrianmeressä. Enkä usko, että öljy tai sen poraaminen sellaisenaan. voi varmistaa talouden menestymisen alueella, mutta siitä, siis, siitä huolimatta olen sitä mieltä, että vahvat viestit täytyy tästä asiasta välittää. Kiitoksia kovasti. Haluan kiittää kaikkia teitä kommenteistanne. Haluan lopuksi todeta, että valiokuntamme sihteeristö lähettää pian kutsut kaikille kollegoille, jotta voimme tavata ja valmistella ehdotusta. Ja yksi ehdotuksesta tietysti on se, että me kokoonnumme kaikki sitten yhteen seuraavassa täysistunnossa Strasbourgissa. Kiitoksia, Raja Kocic. Jäämme odottelemaan mietintöluonnosta kesäkuulle. Kyllä se varmaan saadaan, eikö totta? Kiitoksia kaikille tästä keskustelusta. Nyt sitten Siirrymme seuraavaan kohtaan esityslistalla. Kyse on liikennevaliokunnan laatimasta mietinnöstä, valikunta aloitteisesta sellaisesta, jonka aiheena on kestävä kaupunkiliikenne. Meidän valiokuntamme laatii lausunnon tähän mietintöön. Kaupunkiliikennepaketin yhteydessä komissio pyrkii kehittämään kestävämpää mallia kaupunkiliikkuvuutta varten. Kyse on komission laatimasta paketista. Näkemysten vaihto, keskustelu, parhaat käytänteet ja tutkimuksen ja tuotekehityksen parempi hyödyntäminen avataan kaikki osina tässä paketissa. Esittelemme herra Valkarsel tulee esittelemään lausuntoluonnoksensa siis meidän valiokuntamme lausuntoluonnokseen, joka liittyy kestävän kaupunkiliikenne pakettiin ja tätä koskevan valiokunta on tässä mietintö. Olkaa hyvä. Kiitos, señora presidenta. Jälleen kerran kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, kuten tiedätte, kaupunkiliikkuvuus on todella tärkeä teema muiden muassa, kun ajatellaan taloudellista elpymistäkin Euroopassa. Pitää täyttää ympäristöehdot, tavallaan elää puhtaassa kaupungissa. Taloudellinen kriisi Euroopassa ja vielä kun täällä tämän Ukrainan kriisi äh, saa aikaan tilanteen, jo, jonka mukaan toisaalta meidän energiariippuvaisuutemme on mahdollista hyväksyä ja sitten kilpailukyvyn kannalta äh, ja tehokkuuden kannalta on myös tärkeää pystyä saamaan Euroopasta kilpailukykyisempi ja itsenäisempi energian kannalta. Kaupunkiliikkuvuus tulee tässä ihan avainasemaan, koska se voi auttaa meitä siinä, että olemme vähemmän riippuvaisia energiantuotannosta, energiantoimituksista, kaupungit voivat olla puhtaampia ja samalla voidaan kehittää innovatiivisempaa taloudellista toimintaa, joka kehittää laadukkaampia työpaikkoja Euroopassa. Ja Tätä nyt yritän käsitellä tässä lausunnossa ja keskityn seuraaviin kohtiin. Kaupun, kestävä kaupunkiliikkuvuus on kasvava, kasvavalla tavalla mer, merkittävä tekijä kohesion kannalta. Sitä voidaan rahoittaa myös EAKR-rahastoista. Kannattaisi suositella sitä, että laadittaisiin määräinen laadullinen arviointi tai analyysi siitä, miten kohesiopolitiikko on vaikuttanut kaupunkiliikenteeseen – ja, ja pitäisi tarkistaa rakennerahastojen toimintaa keskivälillä. Samoin investointirahastoja on aivan ratkaisevan tärkeää, että kaikki Euroopan kaupungit kehittävät ja täytäntöönpanevat liikkuvuussuunnitelmia ja kestävyyssuunnitelmia kaupungeissa. Siksi on erittäin tärkeää, että komission foorumi kaupunkiliik- kestävästä kaupunkiliikkuvuudesta ja tarvitaan kaupunkien ja alueiden tukea, jotta voidaan täytäntöönpannaa kestävää kaupunkiliikennettä. Komissio tehtävänä on koordinoida olemassa olevia välineitä ja kehittää ohjeistusta, joka ohjaa Euroopasta käsin paikallisviranomaisia ja kaupunkeja, jotka ovat sitten todellisia vastuullisia toimijoita, kun täytäntöön pannaan kyseisiä suunnitelmia. Ja vielä lopuksi olen sitä mieltä, että täytyy ottaa esille se, että hankkeet, joita rahoitetaan Junckerin suunnitelmasta tällä alueella, niitä pitää koordinoida tavoitteiden ja prioriteettien mukaisesti, jotka liittyvät kestävään kaupunkiliikenteeseen. Tässä vähän pääkohtia ja suuntia mietinnöstä ja jo nyt haluan etukäteen kiittää teitä kaikkia Mielelläni kuuntelen sitten teidän puheenvuorojenne ja kommenttejanne. Uskon, että mielipiteenne, olen tästä ihan varma, samoin teidän ehdotuksenne, muutosehdotuksenne voivat auttaa täydentämään ja rikastuttamaan tekstejä. Näin saadaan sitten sellainen lausunto, joka, jolla on painoarvoa myös liikennevaliokunnassa. Eikä muuta puheenjohtaja. Kiitän vielä puheenvuoron saamisesta. Herra Valkarsel, nyt puheenvuoroja saavat varjoesittelijät. Ensin Rouva Kreel, joka puhuu Rouva Smolkovan nimissä. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. En todellakaan ole itse varjoesittelijä, mutta valitettavasti Rouva Smolkova ei päässyt tänään paikalle. Hän pyysi, että puhun täällä ryhmäni nimissä hänen puolestaan. Ensinnäkin haluaisin kiittää lausuntoehdotuksesta me katsomme, että on täysin selvää, että kaupunkiliikenne on äärimmäisen tärkeä aihe ensinnäkin kaupunkien kansalaisten itsensä kannalta, asukkaiden kannalta, koska asukkaiden täytyy voida liikkua paikasta toiseen, mutta tähän liittyy monta muutakin kehityskuvia, tai esimerkiksi talouden kehitys, uusiutuva energia ja niin ikään taistelu ilmastonmuutosta vastaan on tärkeässä asemassa. Sekin täytyy ottaa huomioon liikenne on valtaisa osatekijä sen, kun puhutaan ilman saastumisesta ja hiilidioksidipäästöistä. Siksi älykkäät ratkaisut ja kestävät liikenneratkaisut ovat äärimmäisen suuri mahdollisuus, johon täytyy tarttua. Kaupungilla on jo nyt usein valtaisia ongelmia, jotka liittyvät liikenteeseen ja liikennejärjestelmiin olemassa kaikenlaisia vaihtoehtoja. Joskus autoilla ei pääse kaupunkiin ollenkaan, niin olemassa muita rajoituksia ja muita vaihtoehtoja on pyritty kehittämään liikenneongelmien ratkaisemiseksi. Varjoesittelijä Rova Smolkova mielellään haluaisi ottaa esiin joitakin seikkoja. Sen kun suunnitellaan liikenneratkaisuja kaupungeissa, pitäisi kaikki osapuolten ottaa mukaan keskustelun. Esimerkiksi mikäli teitä rakennetaan, silloin täytyy ottaa huomioon myöskin jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden asema. Ei heitä saa unohtaa silloin, kun uusia järjestelmiä kehitetään. Ja juuri kestävyyspuoli on tässä erittäin tärkeä. Rovas Molkova pitää erittäin hyvänä sitä, että luotaisiin eurooppalainen foorumi, jota komissio ehdottaa. Hän toivoo, että niin kuin menneisyydessäkin rakennerahastoja voidaan käyttää tässä hyväksi, silloin kun tuetaan kehitystä ja uusia älykkeitä liikennemuotoja liikennejärjestelmiä. Hän pitää erittäin suuressa arvossa sitä huomiota, että on olemassa joitakin älykkäitä kaupunkia jo ja älykkäitä liikennejärjestelmiä, ja että muiden kokemuksista voidaan ottaa opiksi siihen, kun kehitetään kestäviä liikenneratkaisuja. Tämä olisi erittäin suureksi hyödyksi, kun pyritään rakentamaan tulevaisuuden haasteisiin vastaavia liikennejärjestelmiä ja hän tietystikin tässä työssä ilomielin tukee esittelijää tai lausunnon laatijaa. Thank you very much. Um, the next... Paljon kiitoksia. Seuraava varjoesittelijä on Rova Vana, ehkä? Et, ai ettekö olekaan? No, herra Poreva, mutta hän ei ole paikalla. Siinä tapauksessa herra Johant Era Jakovčić, anti halusitte puheenvuoron, no, olkaa hyvä. Hvala što ste mi dali riječ. E, ja ću to provati u ime e, naše ALDE grupe reći. Puhun ALDE-ryhmän nimissä ja puhun hyvin lyhyesti. Olen samaa mieltä, mieltä niiden kanssa, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron. Enkä aio nyt mennä tässä liikaa yksityiskohtiin. Siitä huolimatta haluaisin kuitenkin todeta seuraavaa. Kun puhutaan liikkuvuudesta kaupungeissa, niin minusta meidän tulisi ehdottomasti pyrkiä siihen, että pyritään puhtaaseen polttoaineeseen ja puhtaisiin ajoneuvoihin. Minusta julkisen sektorin kaupungeissa pitäisi toimia esikuvana, kun puhutaan energian tehokkaasta käytöstä. Haluaisin erityisesti keskittyä yhteen asiaan, ja sitä ei ole vielä mainittu täällä. Ja minusta se pitäisi sisällyttää. Kyse on aika spesifistä tärkeästä asiasta, se koskee kaupunkien välisestä liikkuvuudesta, kun kyse on kaupungeista, jotka ovat rajojen lähellä, niin rajat erottavat ne toisistaan, mutta periaatteessa ne toimivat yhtenä kaupunkina. Tämä koskee esimerkiksi Novogoritsan kaupunkia, josta yksi osa on Sloveniassa ja toinen osa on Italiassa. Itse asiassa kyseessä on kaupunki, jonka maan raja jakaa kahtia. Satoja tämänkaltaisia esimerkkejä löytyy Euroopasta ja minusta tämän tyyppinen asia pitäisi sisällyttää mietintöön. Uskon, että olisi hyvä ajatus tukea rajoitettavaa liikkuvuutta ja se ainakin tulisi mainita tässä mietinnössä. Kiitoksia. Thank you. And now Mr. Joulot. Joulot. seuraavana. Euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiittäisin ensinnäkin tästä lausuntoluonnoksesta ja yksi kommentti aluesuunnittelusta. Olen itse keskikohdan kaupungin pormestari. Myös kannattaa muistuttaa siitä, että tässä kaupunkiliikennekysymyksessä pitää pitää mielessä monimuotoisuus ja erityispiirteet kaupungeissa riippumatta niiden koosta. Tulen 15 000 kaupungista tietysti ratkaisut eivät ole samoja Pariisissa tai keskikokoisessa kaupungissa tai pien, pienessä kaupungissa, kuten tämä minun kaupunkini, komissio, kun se pohtii lisäarvoa suurissa suurkaupungeissa, niin sen pitää ottaa huomioon kaikki urbaanit alueet, kaupunkialueet, eikä koskaan pidä unohtaa sitä, että EU-ssa on 20-30 000 kaupunkeja, niin ne voisivat ehkä yhdessä laatia ohjelmia kestävästä liikkeestä kenteestä tässä lähdetään liikkeelle yhteisestä tavoitteesta ja voitaisiin miettiä valintakelpoisia ohjelmia, joiden avulla voidaan rohkaista kestävään liikkuvuuteen. Tämä on tärkeä aihe, mutta mitä tähän kestävään liikkumiseen kuuluu? Kuulutko tähän maatien liikenne, yhteydet, bussiliikenne, junaliikenne, Äh, sähköautoja, niillä pitää paremmin määritellä, mitä tämä kaikki kattaa, tämä kestävä liikenne. Pitää olla tavoitteita myös keskikokoisille kaupungille. Aluesuunnittelussa pitää ottaa huomioon ei vain suuret kaupungit, vaan myös keskikokoiset kaupungit ja rohkaista niitä esittämään omia aloitteitaan ja ideoitaan. Thank you. Thank you, Madame D'Amato. Kiitoksia, edustaja D'Amato. Aite. Eh, il, il parere del collega riguarda un tema a tutti noi penso molto caro. Kollegan laatima lausunto on erittäin tärkeä meille, kestävä kaupunkiliikenne. Minusta eri eh, näkökulmat on otettu hyvin mielenkiintoisella tavalla tähän mukaan. Olemme mukana operatiivisten ohjelmien avulla mukana näissä ohjelmissa, viedään eteenpäin kestävää kaupunkiliikennettä ja multimodaalisuutta. Nollapäästöiset liikennevälineet, sähköajoneuvot ja polttoainekennot, joiden polttoaine on saatu uusiutuvista energialähteistä, ovat tässä tärkeitä näkökohtia. Kun puhutaan puolivälin arviosta ja täytäntöönpanossa, meidän täytyisi olla myös Määrällinen ja laadullinen analyysi, jolla käsitellään sitä tukea, jota on tarjottu kestävälle kaupunkiliikenteelle. Tämä kestävyyden takana voisi olla erilaisia ajatuksia, jotka eivät ole hirvittävän avoimia, jossa kysymys ei ole vihreästä liikkuvuudesta, mutta kun esimerkiksi näistä pikajunista tai Italiassa jotkut puhuvat, että niissä on jonkunnäköisiä rosvojoukkoja takana. Sitten meillä on kaupunkialueiden ja niitä ympäröivien alueiden liikennekysymyksetkin otetaan huomioon ja sitten kaupunkialueiden elpymiskysymys. Ja se, että meillä on paljon kaupunkia ympäröivää aluetta Yhdysvalloissa ja Itävallassa, mikä merkitsee sitä, että historialliset keskukset joutuvat kärsimään. Ja tämä olisi erittäin haitallista Euroopalle. Se ei ainakaan auttaisi ympäristön kestävyyttä vaalimaan. Room. So you are one of the shadow reporters. Thank you very much. Uh, Mr. Esittely, olkaa hyvä. Haluaisin pyytää anteeksi, tulin myöhässä paikalle Täällä on muutakin kokouksia samaan aikaan. Nyt käsittelisin tätä mietintöä ja käytän nyt äidinkieltäni. Bardzo serdecznie podziękować. Haluaisin kiittää esittelijää lausuntoluonnoksesta. Mielestäni hän on tässä kattanut monia kysymyksiä johdonmukaisesti ja kattavasti. Pyrimme tässä aiheena on kaupunkiliikenteen parantaminen. Siitä on puhuttu jo jonkin aikaa, mutta kansalaiset kuitenkin kokevat kielteisiä vaikutuksia. Liikennevaliokunnassa suhtaudumme aina varsin pragmaattisesti tähän asiaan kaupunkiliikkuvuuteen. Ja tässä tarvitaan myös kestävää multimodaalista kaupunkiliikennettä. Kaupungit edistyvät ja kehittyvät. Ihmisten elämäntapa muuttuu ja sen pitää näkyä myös liikennemuodoissa. Puhuin puhun kaupunkiliikenteen mallistamisesta. Silloin usein puhutaan siitä, että halutaan vähentää kysyntää, mitä tulee yksityiskuljetuksiin tai yksityisautoliikenteeseen. Mutta me halusimme kuitenkin vain rationalisoida autoliikennettä joskus ei ole muuta vaihtoehtoja. Kaupunkiliikenne ja vaihtoehtojen luominen, jotka otin jo esille, tämä pitäisi kuulua yksittäisten kaupunkien päätettäväksi. Hehän tietävät parhaiten, miten ratkaistaan näitä kysymyksiä. Jokaisessa kaupungissa löytyy ihan omia ajatuksia ja ideoita liikenteestä. Mutta Euroopan unioni taas toimivaltuuksensa rajoissa voi tukea kaupunkeja, kun ne haluavat ra- pyrkivät ratkaisemaan ongelmia. Ja olen esittäjän kanssa ihan samaa mieltä. Eurooppalaiset rahastot, rakenne ja muut rahastot, niiden pitäisi osallistua, kun suunnitellaan kestävää kaupunkiliikennettä. Ja pitäisi käyttää myös innovatiivisia liikennemuotoja hyväksi. Tulen itse laatimaan tarkistuksia tässä mielessä ja odotan yhteistyöltä paljon esittelijän kanssa. Kiitos. Mr. Hetman. Kiitoksia sitten herra Hetman. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. E, Kiitoksia puheenjohtaja. Heti aluksi haluaisin kiittää lausunnon laatia ja haluaisin niin ikään painottaa sitä, että kyse on erittäin hyvästä asiakirjasta, todella hyvästä sellaisesta. Se kattaa lukuisia seikkoja, joista olemme keskustelleet tässä valiokunnassa ja muissakin valiokunnassa. Voisin jatkaa tätä ylistyspuhetta pidempäänkin, mutta toisen sen yksi asia tässä ennen muuta kannattaa mainita. Mä sitten kiinnittää huomiota aloitteeseen, jolla pyritään luomaan työpaikkoja nuorille ihmisille osana kestävää kaupunkiliikennettä. Nuorisotyöllisyysaloitteeseen hän viittaa ja hän viittaa myöskin ympäristöön, puhtaaseen polttoaineeseen ja harmonisointiin. Näitä on peräänkuuluttaa. Voisin palata vielä siihen, mitä muut puhujat ovat jo maininneet. Muutkin ovat todenneet tiettyjä asioita, mutta itse painottaisin sitä, että kestävä kaupunkiliikenne voi vaikuttaa myös siihen, että liikenneturvallisuus paranee. Ja tämä on melkoisen tärkeä seikka merkille pantavaksi. Monet kaupunkialueiden ratkaisut saattavat muuttua houkuttelevammiksi tämän myötä. Ja tämä puolestaan voi myötä vaikuttaa siihen, että elämän laatu kaupungissa paranee ja paremmin voidaan yhdistää perhe- ja työelämä toisiinsa, koska työmatkoihin kuluva aika lyhenee ja ihmisillä on enemmän aikaa sitten perheelle. Voisin painottaa myöskin liikennepalveluiden huokeaa hintaa, varsinkin kun se vammaisista. Siksi juuri heitä silmällä pitää aion tehdä asianmukaisia tarkistuksia, mutta painot siellä kerran, että tämä lausunto on oikein hyvä tällaisena kiinni. Seuraavaksi Van Nistelrooy. Voorzitter, dank u wel. <clears throat> goed vinden. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tämä on erittäin laajapohjainen lausunto ja tässä on käsitelty erilaisia tyypillisiä eurooppalaisia lähestymäaloitteita, aloitteita, kuten älykaupungit ja Junckerin suunnitelmaa. Henkilökohtaisesti toteaisin, että minusta tältä puuttuu sana polkupyörä. Polkupyörä. Sitä jäin kaipaamaan. Sehän on hirvittävän hyvä asia. Jos sitä ei käytetä, niin meistä tulee vain paksuja ja meistä tulee toimettomia, kun emme liiku. Ei, täällä nyt nyökytellään, en, en ymmärrä. Sitten, täällä pitää olla eri, erityinen kappale, joka käsittelee polkupyöräilyä. Se on tämmöinen tyypillinen alankomainen lisä tähän. Minusta se on mahtavaa, että meillä on tuhansia polkupyöriä kadulla silloin kun äh, esimerkiksi katsotaan näitä juna-asemia, joissa ne ovat kaikki pysäköitynä. Mitä fossiilisia polttoaineita käytetään käytä muuten yhtään. semmon sellainen osa pitäisi ehdottomasti olla tässä mukana. Thank you. If this is acceptable. Kiitos. Tämä kyllä minulle sopii. Minä ehdottomasti kannatan tätä ajatusta. Voimme yrittää täällä parlamentissakin tätä samaa. No, liikkisikseen. Seuraava puhuja on Van Miltenburg. Ja puheenjohtaja, voin rauhoittaa herra voin lisätä, koska olin se varjoistajana TRAN-valiokunnassa, niin joka tapauksessa mm, olen nähnyt tämän työasiakirjan ja siellä kyllä on puhuttu myös pyöräilystä, joten tullaan kiinnittämään huomiota pyöräpolitiikkaan, mitä tulee kestävään kaupunkiliikenteeseen. No, en halua kuitenkaan puhua tästä puheenjohtaja, halusin puhua vähän muusta. Olen sitä mieltä, että esittelijä on tehnyt hyvää työtä tässä aiheessa. Tähän korostaa, kuinka tärkeää kestävä kaupunkiliikenne on. Tässä englanninkielisen lyhennettä, mutta erittäin tärkeää on, että annetaan kaupungille mahdollisuus äh, räätälöidä tätä toimintaa omaan liikennepolitiikkansa. Ne itse parhaiten tietävät, miten voidaan saada aikaan kestävää kaupunkiliikkuvuutta. Ja tässä voidaan käyttää Euroopan rakennerahastoja siksi tässä täytyy ottaa myös toisessa periaate, erityisesti kaupunkien kohdalla. Niille pitää antaa mahdollisuus vaikuttaa kaupunkiliikenteeseensä. Ja sitten hiukan tunnen huolta tästä toisuusperiaatteesta, kun nyt luen täällä kohtaa kahdeksan, että vetoamme komissioon, jotta se laatsi kaikenlaisia normeja ja standardeja myös, mitä tulee kaupunkien, kaupunkien pääsyyn tai mitä tulee liikennemerkkeihin niin edelleen. Haluaisin kyllä kuulla myös esittelijältä, mitä hän oikein nyt tarkoittaa täsmällisesti ottaen. Pitäisi antaa kaupunkien, kun on kyse tämän tyyppisestä aiheesta erityisesti, niiden pitäisi voida esittää ehdotuksia eikä säädellä asioita Euroopan tasolta. Uskon, että tässä asiassa esittelijä voi hiukan vielä selventää tätä. Kiitoksia puheenjohtaja. Mr. Polchuk. Thank you, Madam Chair. Edustaja Polčák seuraavana. Presentoval pan zpravodaj, považuji... Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitän ensinnäkin lausunnon laatijaa erittäin laadukkaasta asiakirjasta, ja vain muutama huomio siihen, kuten Rova Smolkova ja Rova Greo kommentoivat, että esittelen vain oikeassa tai lausunnonlaatia, on aivan soveliasta lisätä joitakin vaatimuksia tai peräänkuuluttaa tästä eurooppalaista foorumeita ja asiantuntijaryhmää, joka vastaisi kaupunkiliikenteestä. Ja että tuossa ryhmässä pitäisi olla myöskin alue- ja paikallisviranomaisten edustajia mukana, koska he voivat paremmin edustaa alueita ja kaupunkeja, jotka ovat eri kokoisia ja eri luonteisia Tämä voisi luoda tiettyjä takuita siitä, että tällaisilla foorumeilla saadaan myöskin aikaan tuloksia, tuloksia, jotka vastaavat todellisia kaupunkien tarpeita. Ja sama pätee myös eri sidosryhmiin, esimerkiksi pyöräilyä edistäviin ryhmiin, myöskin pyöräilijöiden etujärjestöjen näkemyksiä pitää kuunnella huolella. Tähän liittyy tiettyjä paradokseja tähän tekstiin. Me haluaisimme enemmän jalankulkijoita ja enemmän pyöräilijöitä kaupunkeihin, mutta samanaikaisesti tämä tarkoittaisi sitä, että syntyy enemmän tapaturmia ja onnettomuuksia ja yhä useampi ihminen loukkaantuu liikenteessä, joten tätä asiaa pitäisi tutkia ja tarkastella, mitkä ovat syinä onnettomuuksien taustalla ja pitäisi pyrkiä ratkaisemaan tämä ongelma tai ainakin vähentämään onnettomuuksien uhrien määrää. Kuten herra Van Nistelrooykin peräänkuulutti pyöräilijöiden paremmin huomioon ottamista. Ratkaisut ovat sellaisia, että niillä on tietyt rajansa. Jossakin tulee raja vastaan ja siksi meidän pitää olla innovatiivisia ratkaisuissamme. Ja vielä toinen huomio. Tähän liittyy eräs ongelma. Kaupunkien kauttakulku, kapasiteetti tuo mukana monia ongelmia, kuten saastumista ja niin poispäin. Siksi meidän pitäisi tukea investointeja ohitusteihin, kiertoteihin, joiden avulla kaupungista pääsee ohi, et, niin ettei tarvitse kulkea kaupungin läpi. Läpikulkuliikennettä voidaan tällä tavalla vähentää. Kenties meidän pitäisi verota kaupunkeihin, jotta kaupungit investoisivat enemmän tällaisiin infrastruktuureihin niin, että kaupunkien läpi kulkevaa liikennettä voitaisiin vähentää. Lisäksi pitäisi verota komissioon, koska infrastruktuurihankkeet ovat kovin kalliita. Ne ovat kuitenkin erittäin tärkeitä kaupunkiliikenteen kannalta. Tähän liittyy myöskin kohta seitsemän tässä lausuntoluonnoksessa, saman kohta kahdeksan en halusin kiittää huomiota. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Herra Valkarsell, nyt te saatte puheenvuoron. Te voitte vastata kysymyksiin tai esittää omia ne, nyt kun kuulitte erilaisia kommentteja. Olkaa hyvä. Pyydän anteeksi, herra Valkarsell. Minä unohdin antaa puheenvuoron komission edustajalle. Suokaa anteeksi. Puheenvuoron saakin tässä vaiheessa herra Mans Lindberg, joka tulee pääosasto muuvista komissiosta. Yes. <clears throat> Thank you, Mr. Chairman. Um, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen kovasti iloinen, että parlamenttiin regivaliokunta toimii samaan suuntaisesti kuin komissio ja kiitän tässä yhteydessä esittelijä ja varjoesittelijöitä hyvin laadusta tässä tähän mennessä, joten voin meidän kannaltamme katsottuna voimme vakuuttaa, että kaikki ehdotukset ovat todellakin relevantteja, niin kuin täällä on jo korostettu, niin kohesiopolitiikan kohdalla syyskuussa 2013 komissio esitti kaupunkiliikennepakettinsa, jossa suht, sen pehmeän lähestymistavan kansalliseen paikallistason ja näin tartuttaisiin tämänhetkisiin ha- ha- haasteisiin ja kohesiopolitiikka ja rahasta pitäisi käyttää tässä hyödyksi. Si- tarvitaan kestävää mm, liikennepolitiikkaa, tarvitaan siihen liittyviä investointeja, mutta kuitenkin on suositeltu jäsenvaltioille sitä, että ne tarttuisivat kohesiopolitiikan Suomen mahdollisuuksiin ja kehittäisivät tai täytäntöönpanisivat kestäviä kaupunkiliikennesuunnitelmia. Joten Voitte, voitte tietää, että on jo ehdottu monillekin maille, että laatisivat näitä liikkuvuussuunnitelmia. Ja pitäisiköhän minun vielä mainita jotakin tästä foorumista, kestävän kaupunkiliikenteen foorumista. Se on tällainen sisäinen toiminta, työväline komissiossa ja tästä löytyy tietoa myös kaupunkiliikenne nettisivustolta, joka on ihan julkinen. Kiitos. Tämä on Mr. Valkarsel. Kiitoksia. Nyt puheenvuoron saa herra Valkarsel. Pyydän vielä anteeksi. Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Lähtisin oikeastaan liikkeelle ihan tästä lopusta ja viittaisin kysymykseen, jonka herra Miltenburg teki komission roolista. Niin onhan aivan selvää, että komission tehtävänä on kehittää yleis- yleisiä suuntaviivoja. Se voi paljon pidemmälle mennä. Kaikkihan tietävät, että juuri alueet ja aivan erityisesti kaupungit – ovat vastuussa siitä, että laativat näitä liikkuvuussuunnitelmia. Ja EU, niin kuin sanoin, vain kehittää näitä yleisluontoisia ohjeita ja suuntaviiva herra vaan Nistelrooy. En ole itse hollantilainen, mutta tietenkin olen täysin samaa mieltä siitä, mitä te sanoitte. Se ei ole mikään anekdootti, vaan todella perustuu vahvoihin argumentteihin ja äh, puhuitte aivan oikein tästä pyörän merkityksestä tässäkin asiassa kaupunkiliikenteen yhteydessä. Todella on mielenkiintoinen lisä. Samoin täällä tuli monia muita ehdotuksia tässä tämän lyhyenkin keskustelun aikana. Uskon todellakin, että jos ajatellaan näitä ehdotuksia, niin monissa ajatuksissa on jo mukana aspekteja näistä tänään tehdyistä ja sitten kaikkea ei löydy, koska ei tässä ole aika mikään rajana, vaan sanojen määrä on rajallinen, siksi emme voi kaikkea käsitellä. Mutta toistan te olette esittäneet todella kiinnostavia ajatuksia ja varmasti otamme niitä huomioon ja tätä kautta sitten parannamme asiakirjaa Siitähän tässä nyt on kysymyskin. Ja täällä tuli esille sellainen asia, että vihreä talous ei ole mikään termi, joka kuulostaa mukavalta. Kestävyys ja näin ollen siihen liittyvät ympäristökysymykset – eivät ole asioita, jotka eivät sopisi yhteen talousen kasvun kanssa. Vielä enemmän on, on jo varsin selvästi voitu osoittaa, että talous, talouden kehittyminen, siihen liittyy oma potentiaalinsa. Ja äh, yksi tärkeä pilari asiassa on ympäristökysymys. Ei tässä ole mitään yhteen näiden keskellä, näiden kesken. Minua kiinnosti kovasti se, mitä sanottiin turvallisuudesta ja siitä, miten voidaan sovittaa yhteen perheelämää, joka nyt ehkä voi kuulostaa vähän kaukaiselta, mutta miten se voidaan yhdistää kestävään liikenteeseen ja todellakin kyllähän nekin liittyvät vahvasti toisiinsa. Täällä tuli esille hyvin mielenkiintoisia ehdotuksia ja sen takia kiitän lämpimästi keskustelijoita. Ja tätä kautta voidaan sitten vaan parantaa tekstejä, niin kuin jo sanoin. Kiitos. Thank you, thank you very Kiitoksia paljon. Keskustelun päätteeksi ehdottaisin, että tarkastusten jättöaika on viimeistään kello 12 keskiviikkona 13. toukokuuta. Kiitoksia paljon tästä keskustelusta. Tässä yhteydessä päättyy tämänpäiväinen varsinainen kokous ja me jatkamme nyt koordinaattoreiden kokouksella, joka toimitetaan suljetuin ovin, joten pyydän kaikkia, jotka eivät ole koordinaattoreita, tai poliittisia asiantuntijoita poistumaan paikalta.